Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf... Hyvät kollegat, jatkamme budjettivalvontavaliokunnan kokousta. Ensinnäkin kysyisin, onko mitään muutostoiveita esityslistan suhteen. Näin ei näytä olevan. Sitten täällä on tulkkaus käytössänne ja kokous menee nettiin. Tämänpäiväisessä kokouksessa on kysymys vuoden 2012 vastuuvapaudesta. Ja voin toivottaa Kreikan ministerin Kristos tai Kuuraksen neuvoston edustajana tervetulleeksi. Meillähän on sopimuksessa vastuuvapausmenettely, joka on sen mukainen, että neuvoston puheenjohtaja antaa tähän suosituksen ja sitten parlamentti sitä käsittelee. Tästä on yksimielisyys ja tässä valiokunnassa meillä on nyt ollut tai kuuras useammin paikalla. Olemme keskustelleet aikaisemminkin tai itse asiassa yhä uudelleen vastuuvapaudesta ja mitä se merkitsee. 80 prosenttia tästä on jäsenvaltioiden hallituksissa ja hallinnossa ja myös alueilla – joka merkitsee sitä, että jäsenvaltioilla on tässä hyvin keskeinen rooli, kun mietitään sitä, millä tavalla voitaisiin varmistaa varojen parempi hallinta ja käyttö. Ja tilintarkastustuomioistuinhan on tietyillä aloilla nähnyt enemmän virhe, tai jos se näkee jotain tiettyjä virhe, virhemäärien nousumista vaikkapa maaseudulla, maaseudun kehittämisessä, niin silloin on hyvin tärkeää, että jäsenvaltiot jäsenvaltioille kerrotaan tästä niin, että äh, annetaan mahdollisuus tehdä tarvittavia parannuksia. Ja sen vuoksi olemme kovin iloisia siitä, että te olette täällä neuvoston edustajana ja meillä on mahdollisuus puhua suoraan neuvoston edustajan kanssa. Ja tiedämme kuitenkin, että eihän neuvosto ole vastuussa yksittäisten jäsenvaltioiden toimista, vaan yhteislainsäätäjänä neuvostolla on tiettyjä lainsäädäntötoimia, mutta me puhumme teidän kanssanne nyt neuvoston edustajana. Ennen kuin annan teille puheenvuoron, niin haluaisin toimittaa komission jäsen Shemetan myös uudelleen joukkoomme tänne valiokuntaan. On aina hyvä asia, että komissio tulee tänne säännöllisesti raportoimaan. Ja mehän myös äh, seuraamme komissiota ja vaadimme siltä vastuuta ja sen lisäksi täältä me olemme usein antaneet kritiikkiä ja välillä ohjeita ja, ja välillä äh, komissio saa kritiikkiä meiltä ja julkisuudelta asioista, joille komissio ei itse asiassa voi mitään. Eli meidän pitäisi katsoa, että koko naisprosessi toimii. On tiettyjä asioita, joissa emme ikävä kyllä ole päässeet vielä ratkaisuun. On nimenomaan neuvoston vastuuvapaus. Voi olla eri mieliä, mieltä eri asioista ja siitä huolimatta kykenee toimimaan asioissa yhdessä budjettivalvontavaliokunnan pysyvä esittelijä, kollega Ivan, ei tänä päivänä ole paikallamme, mutta me olemme keskustelleet tästä asiasta tällä viikolla ja olemme sitä mieltä, että myös neuvoston talousarvion tulee olla vastuuvapausmenettelyn alainen, koska eihän voi olla niin, että on julkisia budjetteja, joita suoraan valitut jäsenet eivät valvo. Tämä ainakin on meidän kantamme. Ainakin me haluamme voida esittää kysymyksiä tästä talousarviosta. Herra ministeri, tämä on teille tuttu asia. Mutta haluaisin vielä kerran vain meidän valiokuntamme nimissä selkeyttää meidän kantaamme. No niin, hyvät kollegat. Kreikka puheenjohtaja Maana on nyt hyvin hankalana aikana ottanut viestikapulan itselleen Ministeri Staikuras, olemme iloisia myös siitä, että teidän kotimaanne Kreikka on nyt voinut osoittaa myös positiivisia lukuja monien hyvin hankalien ja vaikeiden vuosien jälkeen, varsinkin kansalaisille vaikeiden vuosien jälkeen. Mehän olemme puhuneet parlamentissa myös Troikan roolista ja siitä, mitkä toimenpiteet ovat oikeita ja järkeviä. Mutta tässä valiokunnassa me olimme kuitenkin enemmistö sitä mieltä, että hyvä budjettivalvonta kaikissa jäsenvaltioissa on aktiivisin, jopa mahdollisesti paras toimenpide siihen, että tulevaisuudessa voidaan välttää vastaavia talousongelmia. Eli talousarvion valvonta on demokraattista valvontaa ja jos se toimii oikealla tavalla, niin se suojaa myös tällaisesta liiallisesta valtion velkaantumisesta. Tervetuloa ja nyt äh, annan puheenvuoron teille, herra ministeri. Olemme kovin tyytyväisiä siitä, että olette paikalla. Mr. President, ladies and gentlemen, honorable members of... Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, parlamentin jäsenet, komissaari Shemeta. Minun on suuri ilo ja kunnia esitellä teille neuvoston suositukset, jotka liittyvät Komission annettavan vastuuvapauteen, kun on kyse EUn talousarvion toteuttamisesta tavaranota vuonna 2012. Tämä on erittäin tärkeä seikka, kun ajatellaan Euroopan rahoituksen ja budjetin täytäntöönpanon tehokkuutta ja sen mukaisuutta. Neuvosto pitää erittäin tärkeänä moitteetonta varainhoitoa, silloin kun on kyse EUn rahasta. Siksi se on tarkasteltu yksityiskohtaisesti viime kuukausina vuoden 2012 talon talousarvion täytäntöönpanoa sen pohjalta, mitä tilintarkastustoimijoistoin vuosikertomuksessaan on todennut ja mitä se on sanonut tarkastuslausuman osalta. Tämä perustuu rakentavaan yhteistyön jäsenvaltioiden välillä. Tämä on erittäin hyvin, tasapaino, hyvin laadittu ja tasapainoinen asiakirja, ja se antaa jotakin ehdotuksia ja suuntaviivoja. Tuossa asiakirjassa suosituksissa, jotka hyväksyttiin tiistaina ECOFIN-neuvostossa, jotka tänään teille esittelen valikunnalle, totesin, että ECOFINin suositukset liittyvät ensinnäkin erisvirastoihin, täytäntöpanovirastoihin ja yhteisyrityksiin. Antamalla suosituksia Neuvosto vahvistaa, että on olemassa joukko elementtejä neuvoston kannalta katsottuna, joita pitäisi tarkastella läheisemmin ja pistää komissiossa täytäntöönpanon täytäntöön viraston osalta välittömästi. Tässä yhteydessä neuvosto niin ikään totesi jälleen kerran, että se haluaisi vuosittain edistystä varanhoidon järjestelmiin, maksuihin, jotka suoritetaan talousarviosta, erityisesti niin kuin puheenjohtaja totesi. Virhetaso on edelleenkin oleellisuusrajan yläpuolella ja virheiden määrä on kasvanut vuodesta 2009. Kuitenkin virheitä on vähemmän kuin ennen vuotta 2009. Kreikkaa lukunottamatta taustalla on tuomioistuimen näyttönotto tai otantamenetelmien muuttuminen. Näiden tulosten valossa sallin, että totesin, että peruso, suositus, jonka neuvosto antaa, on päällimmäisenä, että lähinnä se, että neuvosto pitää hyvänä sitä, että vaaditaan tällaista moitteetonta lausumaa, joka liittyy laillisuuteen ja säännönmukaiseen mukaisuuteen silloin, kun on pystytty täytäntöön uuden talousarviota. Operatiivisissa menoissa on edelleenkin virhetaso niin suuri, että se olet, ylittää olennaisuusasteen kohesiopuolella ja tutkimussa puolella on edelleenkin virheiden mahdollisuus suuri. Neuvosto pisti samanaikaisesti huomioon, että niin kuin aiempinakin vuosina valvonta- ja tarkastusjärjestelmiä on tehty vain osittain tehokkaasti, kun on haluttu varmistaa taustalla olevien toimien laillisuus ja säännönmukaisuusneuvosto on tietoinen siitä, että parempi määrärahojen käyttö ja moitteeton varaiden, varoin hoito on erityisen tärkeä seikka, kun ajatellaan tavallisen kansalaisen näkemystä unionin rahoituksesta ja varojen käytöstä. Me, me tuemme voimakkaasti tuomioistuimen antamia suosituksia ja vaadimme niiden täytäntöönpanoa. Neuvosto ilmaisee pettymyksensä tientarkastustuloksiin silloin, kun on kyse maaseudun kehittämisestä. Siellä virhetaso on edelleenkin korkea. Sama pätee virhetasoon. Aluepolitiikan puolella sielläkin virhetaso on kohtuullisen korkealla tasolla. Tämän osalta neuvosto toteaa, että komission täytyy vahvistaa yhteistyötään jäsenvaltioiden kanssa jotta voidaan antaa täsmällisempää ohjeistusta, jotta tarkastukset ovat tehokkaita ja vaikuttavia. Lisäksi täytyy pistää täytäntöön kaikki ennaltaehkäisevät ja oikaisevat toimet. Neuvosto pistää myöskin merkille tuomioistuimen huomatusten perusteella, että niiden toimin osalta, joihin liittyy virheitä kansallisella viranomaisilla olisi ollut riittävästi tietoa jäljittää ja oikaista virheet ajoissa, joten neuvosto jälleen kerran painottaa sitä, että tehokas hallinnollinen ja tarkastus valvontarakenne ja kunnollinen tilintarkastuskapasiteetti ovat tärkeässä asemassa, kun pyritään välttämään virheiltä. Neuvosto vetoaa komission, että komissio jatkossakin tekisi kaikkeensa varmistaakseen sen, että tehokkaasti voitaisiin suojella unionin taloudellisia etuja. Sallinette, että nyt puhun täysin selkein sanakäänteen. Parannuksia, kun tehdään, vie aikaa ennen kuin ne näkyvät käytännössä. Ja täytyy ottaa myöskin huomioon, kuten monimutkaisesta oikeudellisesta kehyksestä on kyse, kun puhutaan eu varojen käytöstä. Yksinkertaistaminen ja harmonisointi ja sääntöjen yksinkertaistaminen, tukikelpoissääntöjen yksinkertaistaminen, kaikki, kaikki nämä toimet ovat erittäin tärkeitä, kun halutaan saada tilintarkastuslausuma, joka on moitteeton Usein lainsäädäntöaloitteiden hyväksyminen, jotka vaikuttavat monivuotisiin ohjelmiin vuonna 2014-2020 ja uusi varanhoitoasetus pitävät sisällään uusia lisävalvontatoimia ja raportointivelvollisuuksia. Tämä tarjoaa uusia mahdollisuuksia. Tämä mahdollistaa sen, että saadaan lisäjärjestystä aikaan, jotta yksinkertaistaminen toteutuu, sääntö ovat selkeämpiä ja johdonmukaisempia. Tämän kautta voidaan parantaa täytäntöönpanoa. Lukuisia uusia välineitä täytyy käyttää esimerkiksi yksinkertaista kustannuslaskenta, jota komissio pistää täytäntöön. Tämä on yksi esimerkki samanaikaisesti. Hyvin paljon täytyy vielä työtä tehdä julkisten hankintojen yhteydessä erityisestikin. Silloin kun on kyse jaetusta hallinnosta, jos ei jäsenvaltioiden säännöillä myöskin on oma osuutensa. Lisäksi täytyy uudenaikaistaa ja yksinkertaistaa hankintamenettelyitä. Tätä työtä täytyy jatkaa. Neuvosto kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita edelleenkin virtaviivaistamaan sääntöjään, jotta voitaisiin riskitasoa alentaa. Yksinkertaisempi sääntelykehys yhdessä parempien ohjeiden kanssa, jotka annetaan kaikille osallisille, tulee myötävaikuttamaan siihen, että saadaan tehokkaampaa ja avoimempaa unionin varojen käyttöä. Hyvät naiset ja herrat, Vuotuisessa kertomuksessaan 2012 tilintarkastustuomioistuin kiinnitti erityishuomiota varautusoikaisuihin ja per- takaisinperintämekanismeihin. Neuvoston mielestä ne ovat erittäin tärkeitä välineitä pidemmällä aikavälillä, kun pyritään suojelemaan EUn varoja. Siksi neuvosto vetoaa komission, että se jatkaisi tätä työtä ja se edelleenkin jatkossakin pistäisi täytäntöön kaikki mahdolliset oikaisutoimet silloin, kun niitä tarvitaan. Mekanismien täytäntöönpano auttaa parantamaan EUn varojen käyttöä. Tämä lisää myöskin avoimuutta ja auttaa optimoimaan niin vaikutukset ja ne myönteiset seuraamukset, ja saadaan Euroopan varojen käytöstä kautta Euroopan. Toden totta 4,4 miljardia euroa rahoitusoikaisuja ja takaisinperintöjä vuonna 2012 on kolme kertaa suurempi luku kuin vuonna 2011. Tämä on myönteinen hyvä tulos. Samaan suuntaan Pitää mennä muutenkin 3,2 prosenttia kaikista maksuista vuonna 2012 oli kyseessä. Keskiarvo vuosina 2009-2012 oli 2 prosenttia. Tämäkin on parannusta. Euroopan parlamentin mietintö luonnoksenkin mukaisesti näin on. Siitä huolimatta ennaltaehkäisy on aina parempi kuin oikaisu jälkikäteen. Siksi neuvosto vetoaa komissioon, että se hyvin tiukasti pistäisi täytäntöön kaikki olemassa olevat ennaltaehkäisevät toimit ja tiukasti pitäisi kiinni säännöistä ja ryhtyisi myöskin maksujen keskeyttämiseen ja jäädyttämiseen tarvittaessa, että voitaisiin välttyä riskiltä, joka kohdistuvat varien käytön lainmukaisuuteen ja säännönmukaisuuteen. Jotain herrat, nyt haluaisin kääntyä komission sisäisiin hallintajärjestelmiin Neuvosto katsoo, että vuotuisessa toimintakertomuksessa, jotka kukin komission pääjohtaja laatii, on asioita, jotka ovat erittäin tärkeitä. Ne ovat erittäin mielenkiintoisia, hyödyllisiä asiakirjoja, parantavat tili- ja vastuuvelvollisuutta ja avoimuutta myöskin suhteessa jäsenvaltioihin ja suureen yleisöön. Siksi täytyisi temaattisestikin pohtia näitä kysymyksiä. Mikäli on ongelmia, on pitäisi parantaa näiden kertomusten laatua. Huomattaisin myöskin, että neuvosto arvostaa tientaroustoimijoiden työtä, kun se arvioi näitä tuloksia, joita on saatu aikaan uuden talousarvion osalta. Lisäksi, kun tarkastellaan maksamattomia määrärahoja, maksusumaa, tuomioistuin ehdottaa että komissio valmistelisi ja julkaisisi pidemmän aikavälin kassavirtaennusten, joka voisi ennustaa tulevia maksutarpeita ja pohdittaisiin tulevia tarpeita ennalta ja suunniteltaisiin budjetti, prioriteettialueita ja varmistettaisiin se, että tarvittavat maksut voidaan suorittaa vuosittain hyväksytystä talousarviosta. Kaikki saataisiin maksettua. Neuvosto on samaa mieltä siitä, että pitäisi nyt siirtyä noudattamiseen perustuvasta täytäntöpanosta ja pikemminkin tarkastaa suoritusta. Kunnoiset mekanismit ja oikea-aikaiset luotettavat ja vertailukelpoiset tiedot tarvittaisiin myöskin, jotta voitaisiin näitä suorituskertomuksia arvioida. Nyt tarvitaan uusia välineitä, joiden kautta voidaan varmistaa se, että eu ohjelma myöskin saadaan aikaiset tulos, mikä pitäisi saada, ja että sitä saadaan lisäarvoa. Ja lisäarvo on selkeää ja näkyvää arvioitavissa. Hyvät naiset ja herrat, kun otan huomioon kaiken nämä pohdinnat ja ehdotukset, ECOFIN neuvosto suosittaa kaiken tämän perusteella Euroopan parlamentille, että Euroopan parlamentti antaisi vastuuvapauden komissiolle kuninkuisen yleisen talousarvion toteuttamisesta varannut vuonna 2012. Kiitoksia paljon. Uh, Kiitoksia oikein paljon herra ministeri teidän alkupuheenvuorostanne. Ja ennen kuin nyt annan puheenvuoron meidän esittelijä herra Pieperille, niin kysyn komission jäseneltä, haluatteko te mahdollisesti käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Uh, thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Ministeri Stakuros, arvoisat parlamentin jäsenet, olen tyytyväinen tasapainoisiin johtopäätöksiin, joita tehtiin neuvoston suosituksesta Euroopan parlamentille ja kiitän puheenjohtajavaltio valtio Kreikkaa tehdystä työstä näissä kysymyksissä. Kuten tiistaina ECOFINissa sanoin, komissio tulee avustamaan jäsenvaltioita, että voidaan kunnolla täytäntöönpanna uusia ohjelmia ja täysin käyttää hyväksi kaikkia toimenpiteitä, jotka on otettu huomioon 2014-2020 rahoituskehyksessä, jotta voidaan lieventää riskien määrää ja virhe, virheistä. Jäsenvaltiot voivat käyttää sääntöjen ja menetelmien yksinkertaistamista hyväkseen sekä Euroopan että kansallisen tason yhteydessä. Tämä auttaa siinä, että varmistetaan se, että EU-varoilla saadaan aikaan lisäarvoa kustannustehokkaalla tavalla ja samalla vähennetään riskiä virheistä. Komissio tietenkin keskittää valvontatoimintansa ja on ennalta aktiivinen, kun soveltaa ennaltaehkäiseviä korjaavia toimia – yhteishallinnon alueella, jolloin tuomioistu, jossa tuomioistuin on löytänyt eniten virheitä juuri. Mutta kestävät parannukset tapahtuvat vain, jos jäsenvaltiot täysin kantavat oman vastuunsa ja velvollisuutensa, mitä tulee hallinnointiin, valvontaan, EU-varojen yhteydessä ja yhteishallintaan. Ennaltaehkäisy on aina parempi kuin tilanteen korjaaminen, sitäkin enemmän kuin kyse on siitä, että varmistetaan EU-varojen hyvä käyttö virheitä vastaan. Sen lisäksi, että varmistetaan laillisuus ja säännönmukaisuus maksuissa, meidän ohjelmamme myös, niiden täytyy saada aikaan tuloksia ja hyötyjä, joita kansalaiset aivan oikein niiltä odottavatkin. Tällä hetkellä paljon työtä tehdään, kun täytäntöön pannaan uutta performanssipuitetta, jolla on selkeät tavoitteet ja avain toiminta, indikaatioita voidaan valvoa ohjelmia ja valvoa tuloksia kaikkien ohjelmien yhteydessä 318 artikla tulee olemaan avaininstrumentti, kun arvioimme tuloksiamme tällä saralla. Komissio on sitoutunut edelleen kehittämään ja parantamaan äh, kertomusta. Lopuksi tarttuisin kolmeen jäsenvaltioon, jotka eivät tukeneet vastuunvapausehdotusta ECOFINissa. Minun täytyy kyllä myöntää, että en oikein ymmärrä, mitä eroja niiden vaatimuksissa on ja yhteisissä vaatimuksissa ja mitä sitten taas löytyy neuvoston suosituksista. Me kaikki tunnemme olemaan samaa mieltä siitä, että kaikkien rahoitustoimijoiden pitää parantaa toimintakykyään, kun täytäntöön ja korjaavat virheitä. Aivan erityisesti tämä tarkoittaa sitä, että jäsenvaltiot itse jotka ovat ensimmäisenä vastuussa 80 prosenttisesti EU-talousarviosta. Pitää muistaa se, että päävirheet yhteishallinnassa löytyivät jäsenvaltioista, kun taas komissio on osoittanut, että se tehokkaasti suojasi itse EUn varoja. Lisäksi yhteinen lausunto tuntuu heijastelevan sitä, mitä komissio on korostanut jäsenvaltioille – Enemmän tilivelvollisuutta on peräänkulutettu uusia välineitä, kuten esimerkiksi hallinto, julkilausuma tai kansalliset ilmoitukset siitä, joita komissio aikoo edistää toimielinten välisen työryhmän välityksellä. Ne ovat ratkaisevan tärkeitä tässä asiassa. Niitä pitäisi käyttää kaikkien rahoitustoimijoiden kohdalla täysin avoimella tavalla. Tämän takia vaikkakaan ei allekirjoitettu suositusta, niin toivon kuitenkin, että nämäkin kolme jäsenvaltiota vahvasti tukevat komissiota, kun se pyrkii takaamaan sen, että EU-talousarvioita hallinnoidaan ja valvotaan asianmukaisella tavalla kaikkien rahoitustoimijoiden kohdalla kansallisesti ja EUn laajuisesti. Kiitoksia. Kiitokset komission jäsen ja nyt sitten käymme keskustelun. Ensin annan puheenvuoron meidän esittelijämme, esittelijä Markus Piiper, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, herra ministeri, komission jäsen. Minulla on ensinnäkin kysymys, herra Toirer, puheenjohtaja Toirer, esityslistaan. Niin, niin komission jäsen keskittyi hyvin intensiivisesti yleiseen vastuuvapauteen, mutta minä lähden kuitenkin omasta mietinnöstäni, eli neuvostosta, herra ministeri. Niin eh, kiitokset tästä neuvoston lausunnosta. Haluaisin itse henkilökohtaisesti kiittää teitä sitä uudistusprosessista, jossa teidän maanne on, jossa seidän, joka seidän on, niiden on pakko tehdä ja toivottaa teille kaikkia onnea ja menestystä. Mitä tulee puheenjohtajakauteen ja neuvoston kantaan, niin minun löydökseni ovat hieman kahdenlaisia. Yhtäältä minulla on hieman sellainen olo, että neuvosto neuvosto suosittelee meille, että me myöntäisimme vastuuvapauden sen vuoksi, että onhan tässä loppujen lopuksi kysymys siitä, että tämä olisi neuvostolle hyvä. Minusta on kuitenkin hieman outoa, että on kolme maata, eivät tue neuvoston lausuntoa Ruotsi, Yhdistynyt kuningaskunta ja Alankomaat. Joten siltä osin eh, neuvosto ei vaikuta täysin yksimieliseltä tässä äänestyksessä, jota te meille tässä, josta te meille juuri kerroitte. Muutama kysymys kuitenkin, jotka eivät välttämättä ole ehkäpä niin miellyttäviä. Vastuuvapausmenettelyssä te puhuitte ja myös äh, kiititte äh, vuotta 2012 ja tätä taloutta, joka tavallaan parani rahoitusoikaisua. Mutta tästä oikeusosta vain neljä maata vastaa kuudesta kymmenestä prosentista. Eli eikö tässä nyt äh, ole tietynlainen murros, jos ajatellaan, miten rahoja EU:ssa käytetään. Jos yli 20 jäsenvaltiota ovat äh, toimineet hyvin ja ne, jotka yhä uudelleen tekevät äh, näitä virheitä, ovat aina ne samat maat. Tämä oli minun ensimmäinen kysymykseni. Toinen kysymykseni liittyy tilintarkastustuomioistuimeen, joka on sanonut jo useiden vuosien ajan, että jäsenvaltioiden itse olisi pitänyt löytää nämä virheet, jotka tuomioistuin löysi, niin että 50-60 prosenttia näistä virheistä olisi pitänyt löytää jäsenvaltiossa itse. Miten voi olla mahdollista, että meidän sitten täytyy toimia kansallisten viranomaisten antamien tietojen pohjalta näin pitkälti. Tuomioistuinhan tutkii pistokokein asioita ja joudumme aina toteamaan, että kaikki ne virheet, mitkä he löytävät, olisi pitänyt löytää itse jäsenvaltioissa. Sen vuoksi minä en oikein ymmärrä, miksi koko tämä kokonaisjärjestelmä perustuu niin luottamukselle sille, että luotamme täysin kansallisten tarkastusviranomaisten tietoihin. Haluan vielä sanoa, että 90 prosenttisesti tämä jaetun varojen hallinnan asia on ihan ok maatalouspolitiikassa ja muualla. Mutta sitten on tiettyjä valtioita, jotka yhä uudelleen aina pistävät silmään. Ja miten te voitte sitten sanoa, että me Euroopan parlamenttina näiden tunnettujen virheiden pohjalta kuitenkin antaisimme, meidän pitäisi antaa vastuuvapaus. Sitten vielä kolmas kysymys, joka liittyy pinta-alavalvontaan jäsenvaltioissa. Tilintarkastustuomioistuin on 21 valtiossa todennut ongelmia. Ja Euroopan komissio itse on esittänyt varaumia kolmen jäsenvaltion kohdalla siitä, että tämä järjestelmä ei toimi tarpeeksi hyvin ja että ensi, vuonna, ensi vuotta on vaikea tämän perusteella arvioida. Ja sen vuoksi minä kysyisinkin, miten voidaan lähteä siitä, jos komissio itse on esittänyt varaumia, niin miten sitten voidaan suosittaa meille, että me antaisimme asiasta vastuuvapauden ja jos sallitte, niin tässä yhteydessä haluaisin kysyä teiltä e- erityisesti Kreikassa, mikä on rahoitusoikaisu näiden pinta ilmoitusten kohdalla. Oletteko te valmiita vetämään takaisin nämä, näitä, tai palauttamaan näitä varoja sen vuoksi, että tämä asia ei ole oikealla tavalla hoidettu Kreikassa? Sitten maaseudun kehitykseen. Tässä asiassa, tai tällä sektorilla meillä on suurimmat äh, virhekiintiöt. Ja te sanoitte, että nämä oikaisut, nämä uudet järjestelmät, joita on kehitelty, ne tulevat vaikuttamaan vasta muutaman vuoden kuluttua. Siitä huolimatta te suositatte, että me antaisimme vastuuvapauden. Haluaisin tietää, mille te perustatte tämän odotuksenne siitä, että tulevaisuudessa asiat hoituisivat oikein? Ja sitten vielä viimeinen asia, joka liittyy aluepolitiikkaan. Euroopan komissio on antanut EFRAlle ja kohesiorahastolle 16 jäsenvaltiossa 2007-2013 ilmoittanut varaumia eli siis varaumia 16 jäsenvaltiossa. Joten eh, millä tavalla neuvosto voi sitten suosittaa, että Euroopan parlamentti näiden tietojen perusteella antaisi eh, vastuuvapauden? Odotan teidän vastauksianne. Eh, an den Berichterstatter Ich rufe... Kiitos esittelijä Piper ja sitten seuraavaksi herra Kajer. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa ministeri, komission jäsen. Minäkin haluaisin toivottaa teille tervetulleeksi valiokuntaan ja kiitän teitä varsinkin herra ministeri, että tulitte tänne tänään kertomaan neuvoston päätöksistä. Tämä analyysi, joka sisältyy Tämän kertomus on oikeastaan oikein hyvä. En ole muistanut ikinä, että jäsenvaltioiden rooli neuvoston paperissa olisi niin intensiivisesti tullut huomion kohteeksi. Monissa suhtiin, monissa kohdin te viittaatte siihen, että jäsenvaltioiden pitäisi kunnolla hoitaa unionin määrärahata niin kuin vastuuvapauskertomuksissa vuosien ajan on peräänkuulutettu. Ja kolmen valtiovarainministerin asiakirjassa, jotka kieltäytyvät antamasta vastuuvapautta. Kolmessa kohdin viitataan jäsenvaltioiden rooliin erittäin selkeästi. Niin selkeästi kuin vain voi. Tohtori Piiperin kritiikki oli aivan oikeutettua valvontajärjestelmien suhteen jäsenvaltioissa. Jotkut järjestelmät eivät kerta kaikkiaan jäsenvaltiossa toimi. Tämä pitää paikkaansa. Minun olisi kysymys, mitä seuraamuksia neuvosto sitten tekee? Mitä johtopäätöksiä neuvosto tekee tästä analyysistä? Oikeastaan tästä voi tehdä vain kaksi johtopäätöstä. Ensimmäinen niistä on se, että neuvosto tai neuvoston pitäisi varmistaa seurantaa ja pitää kiinni tästä kannastaan ja katsoa, miten tilanne kehittyy. Tämä tarkoittaisi sitä, että pitäisi tehdä jonkinlainen peer review, eli vertausarvio. Jäsenvaltion valtion valtiovarainministeriön pitäisi ryhtyä keskustelemaan keskenään siitä, kuinka voitaisiin parantaa niiden tapa ottaa vastuuta asioista. Minun mielestäni tämä on ehkä poliittista mielikuvitusta vain, mutta toinen vaihtoehto olisi, että komission valvontajärjestelmät pitäisi vahvistaa jäsenvaltioissa, että komissio pystyisi paremmin valvomaan sitä, mitä jäsenvaltiot tekevät. Tämä tarkoittaisi sitä, että val- talousarvion valvontavaliokunnan ominaisuus olisimme silloin täysin samaa mieltä neuvoston kanssa, kun on kyse Euroopan veronmaksajien varoista, joita käytetään 28 jäsenvaltiossa. Me haluamme näillä rahoilla saada aikaan poliittisia tavoitteita ja järkeviä toimia ja mahdollisimman pitkälti virheettömiä maksutapahtumia. Ja mikäli neuvosto sitten aloittaa keskustelun siitä roolista, joka jäsenvaltiolla tässä kaikessa on, ja myöskin tuossa keskustelussa ottaa huomioon kaikki nämä seikat, niin tämä on merkittävä edistystä, jonka kautta voidaan päästä tässä eteenpäin. Komission jäsen Shenetta lyhyessä lausunnossaan totesi, että tämä on tietysti valiokunnan näkemys hyvin pitkälti, että tientarkastustuomioistuimen puheenjohtajan puhe vuosikertomuksen esittämisen yhteydessä viitasi siihen, kuinka paljon virheitä olisi voitu löytää jäsenvaltiossa jo etukäteen, olisi voitu jäljittää jo etukäteen. Kuinka sitten neuvosto voi tehdä työtä, kuinka se voi ryhtyä vuoropuheluun eri toimijoiden kanssa Tätä kautta voitaisiin saada myöskin ilmeisiä tuloksia aikaan. Ja kuinka sitten jäsenvaltiota voivat itse ottaa oman vastuunsa silloin, kun eurooppalaista rahaa käytetään hyväksi ja kuinka tähän saataisiin parannuksia aikaan ja rakentavaa vuoropuhelua ja kuinka kaikki saataisiin mukaan tähän vuoropuheluun. Mikäli tähän päästäisiin, niin tästä olisi hyötyä kaikin tavoin. Kiitoksia. Ilomielin kuulisin teidän näkemyksen näihin kysymyksiin. Kiitokset. Äh, sitten seuraavaksi Derek Vaughan. Yeah, uh, thank you, Chair. Can I... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiittäisin ministeriä ja komissionista. Myös oli mielenkiintoista kuunnella kahta avauspuheenvuoroa komission ja sen tietenkin korosti jäsenvaltioiden roolia ja ministeri taas korosti komission suuntaan. Tämä on ehkä ymmärrettävääkin ja joskushan me täällä Euroopan parlamentissa olemme täällä keskellä sitten ja koitamme päättää, kuka tässä oikein oikeassa, mutta sanoisin kuitenkin, että näistä kolmesta jäsenvaltiosta, jotka eivät tukeneet vastuuvapautta tämän komission ja sanottiin esille ei tämä oikeastaan mitenkään liity vastuuvapauteen, vaan politiikkaan, ainakin mitä tulee yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Tämän takia mielestäni he hylkäsivät vastuuvapauden, ei se liity itse vastuuvapauteen sinällään mitenkään. Kun tarkastelee lukuja, niin tietysti komissio on oikeastaan, me olemme oikeassa, kun me sanomme, että tietyt jäsenvaltiot ovat vastuussa tietystä menosta ja siksi ne ovat vastuussa myös virheistä ja vastuussa vähentää virheitä myös. Ja monet täällä Euroopan parlamentissa haluaisivat selkeämmän ennusteen tulevaisuudesta, että korostettaisiin niitä maita, joita nähdään tällaisena ongelmatapauksena, koska joka vuosihan näyttää siltä, että pieni määrä jäsenvaltioita aiheuttaa isommat ongelmat, ja me kyllä haluaisimme, että korostettaisiin enemmän juuri näitä ongelmajäsenvaltioita. Joten kysymykseni neuvostolle, oletteko sitä mieltä, että neuvostoa huvittaisi ja jäsenvaltioita huvittaisi tavallaan korostaa enemmän tiettyjä jäsenvaltioita esimerkiksi sellainen ehdotus on tehty, että komissio laatisi toimintasuunnitelman, jotta voitaisiin tarttua näihin ongelmajäsenvaltioihin. Olisikohan kiinnostusta tällaiseen neuvostossa? Ja, Finland? Kiitos. Ja sitten vielä Paul Rybich. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluan myös kiittää ministeriä ja komission jäsentä, koska on meidän kaikille tärkeille asia objektiivisesti arvioida jäsenvaltioiden toimia ja siksi minua ilahduttaa kovasti, että meillä on virhekiintiöstä avoimuutta. Se on varmasti myös positiivista, että asioita valvotaan kunnolla ja kun sitten julkisesti puhutaan näistä virhekiintiöistä ja tässä valiokunnassa virallisesti keskustellaan asiasta niin, että tämä menee ajan samanaikaisesti internettiin, niin tämä osoittaa, että tulevaisuudessa niitä virheitä ei välttämättä voi tapahtua niin paljon. Joten kysynkin, mitä askelia voimme tehdä, että nimenomaan niissä maissa, joissa virhekiintiöt ovat korkeat, että tilanne parantuisi? Keskeisin vaatimus on luonnollisesti koulutus, millä tavalla jäsenvaltioiden vastuuhenkilöt voisivat saada parempaa koulutusta asiasta. Kysymykseni on, onko olemassa jo parhaita käytänteitä, tilastoja, benchmarkkeja siitä, millä tavalla näitä vastuuhenkilöitä koulutetaan ja minkälaisia edistysaskeleita aiheesta on nähtävissä. Ja onko olemassa jonkinnäköisiä konsepteja, millä tavalla voitaisiin hyödyntää teknologiaa ja oppia sitä kautta ja käyttää näitä myös esimerkiksi opettamisessa. Viittaan tässä esimerkiksi e-learningiin. Voidaanko tähän asettaa jonkinnäköisiä mittatikkuja? Ja kysynkin, ISO 9000, onko sitä suunniteltu otettavan käyttöön? Eli että olisi tietynlainen iso normi, joka toteutetaan ja äh, koska näiden koulutusmahdollisuuksien ja verotusmahdollisuuksien kautta äh, voitaisiin äh, alentaa dramaattisesti näitä virhekiintiöitä. Onko komissiolle mitään ehdotuksia tähän ja onko neuvosto menossa tähän suuntaan? Kiitos. Dank. Kiitos. Ja enempiä puheenvuoropyyntöjä tässä ei ole jäsenten taholta ja sen vuoksi pyytäisinkin herra ministeriltä vastausta. Ladies and gentlemen, Hyvät naiset ja herrat, kiitoksia kovasti teidän puheenvuoroistanne, kommenteista, kriti- kriittisistä huomioista, kysymyksistä. Yritän nyt käydä niistä suurimman osan läpi tässä ajassa, joka meille on myönnetty. Haluaisin alkaa yleisellä tasolla. Kaikki meistä, Euroopan parlamentti, komissio ja neuvosto, jakavat samat arvot ja niillä on yhteiset tavoitteet. Tavoitteet kuten tehokas yhteisön talousarvion suojelu, tehokas moitteeton varainhoito varojen yhteydessä, yksinkertaistaminen, selventäminen ja sääntöjen johdonmukaisuus, jotta voidaan varmistaa sääntöjen noudattamista. Uskon, että meidän pitää tehdä yhdessä työtä tältä pohjalta tehokkaalla tuloksellisella tavalla, jotta voimme varmistaa sen, että EUn ohjelmat saavat aikaan odotetut tulokset selkeällä näkyvällä tavalla. Te mainitsitte, että kolme maata eivät tukeneet neuvoston suosituksia. Totta. Kuitenkin suuri enemmistö, 25 jäsenvaltiota, puolsivat suosituksia. Kolme jäsenvaltiota myönsivät tuomio, tuomioistuimen löydökset ja tulokset, mutta halusivat vielä enemmän edistystä varainhoidossa ja valvonnassa, mitä tulee EU-varoihin 2012. Nämä maat korostivat, kuinka tärkeää on kantaa täysin vastuu tehokkaasta tuloksellisesta valvonnasta, niin kuin sanoin itse aikaisemmin, mitä tulee EU-varojen hallinnointiin, ja he ehdottivat komissiolle ja jäsenvaltioille, että ryhtäisiin lisätoimiin, jotta saavutettaisiin parempia tuloksia. Minä olen sitä mieltä, että puheenvuorossani otin huomioon joitakin näistä varauksista ja ehdotuksista, koska on yhteistä pohjaa olemassa avoimella tehokkaalla tavalla sille, miten EU-varoja pitäisikin käyttää. Nyt siihen asiaan, minkä puheenjohtaja otti esille koskien neuvoston vastuuvapautta. Minä tiedän, me tiedämme, että Tämä on aika merkittävä kysymys. Neuvosto on pannut merkille Euroopan parlamentin näkemyksen, on ilmaissut sen useissa eri täysistunnoissa. Minä haluan tehdä selväksi, ja tämä on yleinen poliittinen argumentti, että neuvosto hyväksyy sen, että kaikki EU-menot, mukaan lukien hallinnolliset menot, niitä täytyy huolella valvoa toimielinten taholta, jotka ovat vastuussakin EU-budjetin eh, e täytäntöönpanosta ja vastuuvapaudesta. Tämän takia sekä Euroopan parlamentti että neuvosto, niiden täytyy voida olla siinä tilanteessa, että arvioivat toistensa ra- rahoitusvarainhoidon laatua. Neuvosto on ehdottanut monissakin eri yhteyksissä, että viralliset asian suhteet meidän toimielin välillä luotettavan pitkän aikavälin yhteistyöjärjestelmän pohjalta, jotta voitaisiin löytää yhteistä pohjaa tasa-arvoisella tavalla. Se on ehdottanut tällaista sopimusluonnosta tässä hengessä palattaisiin näin 2010 heinä elokuuhun. Tämä kattaisi yhteistyötä vuosittaisessa vastuuvapausmenettelyssä mentäisiin 2011 maaliskuulle saakka. Neuvosto on sitä mieltä, että on tärkeää arvioida tätä sopimusta ja noudattaa menettelytapoja, jotta voidaan saavuttaa suurempaa avoimuutta ja tilivelvollisuutta, tilivastuuta. Ja tämän takia vaikkakin täysin noudatetaan eri toimielinten toimivaltuuksia perussopimusten mukaisesti. Minä ymmärrän hiljattaisista epäilyistä yhteyksistä puheenjohtajavaltion ja Euroopan parlamentin välillä, että teidän toimielimenne parlamentti haluaisi alkaa keskustelua vuoropuhelua neuvoston kanssa. Minun suurlähettiläni on tavannut esittelijän parlamentista koskien neuvoston vastuuvapauskysymystä. Minä voin vain toistaa, että neuvosto on valmis ryhtymään ne- toimintaväisen neuvotteluihin, että saataisiin aikaan sopimus Euroopan parlamentin kanssa tästä asiasta niin pian kuin mahdollista. Sitten kansallisista ilmoituksista ja vakuutuksista, jotka tulivat esille tässä. Tehän tiedätte, että tämä on aika monimutkainen kysymys, johon liittyy monia eri ulottuvuuksia, jotka pitää sitten ottaa myös huomioon. Aivan erityisesti uusi varanhoitoasetus, joka on ollut voimassa 2013 vuoden alusta. Siellä on mukana muutokset, jotka liittyvät unionin talousarvion täytäntöönpanoon, yhteishallinnan yhteydessä. Yksi näistä elementeistä on säädös, että jäsenvaltiot, valtion viranomaiset vastuussa EU-varojen käytöstä, tulevat antamaan komissiolle varainhoitovakuutuksen tai ilmoituksen. Tämän lisäksi vapaaehtoiselta pohjalta jäsenvaltiot voivat antaa kansallisen vakuutuksen, jos haluat näin tehdä. Ja sen on sitten allekirjoitettu myös asianmukaisella tasolla Kompromissi, joka saatiin aikaan uudessa varainhoitoasetuksessa, on ollut tulosta pitkistä vaikeista neuvotteluista. Neuvoston mielestä tämä kompromissi varmastikin muodostaa, saa aikaan oikean tasapainon Euroopan parlamentin ja neuvoston kantojen välillä tästä asiasta. Samanaikaisesti neuvosto haluaa osallistua työhön toimielinten välisessä työryhmässä koskien kansallisia ilmoituksia, jotka tämä alkoi viime vuoden lopussa. Komissio oli aloitteen tekijänä äh, tai parlamentti myös teki tämän aloitteen. Ryhmä ei ole vielä tullut siihen, nyt loppuun keskusteluitaan suosituksista, joita pitäisi antaa, ja työ siis jatkuu. Nyt haluaisin muistuttaa siitä, että suositukset, joita nyt työstetään, eivät ole sitovia luonteeltaan, eikä niitä voida soveltaa kaikkiin jäsenvaltioihin yhtäläisellä tavalla. Kuitenkin minä toivon, että rakentavassa hengessä työryhmässä toimitaan jatkossakin ja näin voidaan nopeasti viedä sen tehtävä loppuun. Yleisesti yleisellä tasolla puhuen, ja tämä on vielä yksi tällainen poliittinen argumentti, minä uskon täysin EUn tilivalvoisuusmenettelyyn. Ne pitää vahvistaa, jotta voidaan varmistaa EUn talousarvion täytäntöönpanon uskottavuus. Kuitenkin tavat saavuttaa tämä, niitä pitää tutkia ja niistä pitää keskustella syvällisesti, joten odotetaan työryhmän suosituksen ensin. Sitten rahoituksesta, korjauksista ja perintäkysymyksistä, jotka tulivat esille. Niin kuin korostin jo aikaisemmin, rahoitukset, korjaukset ja perintä ovat olennaisessa roolissa, kun suojellaan EUn taloudellisia etuja ja EUn talousarviota. Tämän takia neuvosto voi vahvistaa, että tukee tässä täysin komissiota, niin täytäntöönpanoi rahoituksesta korjauksia ja suorittaa perintää ja kerää öö, syytään saatuja varoja Kuitenkin pitäisi välttää mm, ongelmia, pitäisi vahvistaa kontrollijärjestelmää, sen pitäisi, vahvistamisen pitäisi jatkua samoin sen, kun sovelletaan tiukkaa keskeytyspolitiikkaa ja varojen, maksujen keskeyttämispolitiikkaa. Ja tämä koskee myös Kreikkaa, koska te kysytte minulta aikaisemmin minun maastani. Ja koska otitte tämän kysymyksen esille, minä haluaisin lisätä muutaman kommentin vielä tähän. Tilintarkastajat vierailijat ovat omassa, ne ovat tehneet tiettyjä huomioita ja löydöksiä 2012 kertomuksessaan. Se koskee rakenteellisia toimia alueella maaseudun kehityksessä tai kohesiopolitiikassa muun muassa. Kuitenkin aikaisempien vuosien aikana huomattavaa edistystä on saatu aikaan, mitä tulee toimielintellisiin puitteisiin valvontajärjestelmässä ja hallinnoinnissa. Aivan erityisesti tämä edistystä on saatu, edistys aikaan seuraavilla alueilla on tiivistetty tilintarkastuksia kansallisten viranomaisten kanssa, vahvistettu tilintarkastusstrategiaa ja yksinkertaistettu menettelytapoja, saatu aikaan huomattavia parannuksia äh, ehdotusten laadussa mitä tulee avun saa, jotka ovat rahoituskelpoisia, ja se vaikuttaa myös parannettuun tilintarkastusjärjestelmään. On viety onnistuneesti loppuun toimintasuunnitelma, ympäristö eri vaatimusten huomioon ottamisesta. Tämä kaikki on johtanut siihen, että on voitu parantaa rakennerahastoiden käyttöä kaudella 2012-2013 kansallisen tilintarkastusviranomaisen mukaisesti aivan erityisesti tämä olennainen virhetaso 2012-2013 kaudella väheni 2,6 prosentilla 4,9 prosentista 2011-2012 kaudella. Tämä oli siis suunta. Varan, valtiovarainministeri edelleenkin on ryhtynyt toimii, ennenkin toimii ja keskittyy aivan erityisesti siihen, että käytetään hyväksi korruption vastaista yksikköä ja vahvistetaan tilintarkastustoimia ja niiden, niiden toimintakapasiteettia on kansallinen petoksenvastainen strategia ollut voimassa ja edelleen yksinkertaistetaan tilintarkastusproseduureja. Sitten mitä tulee maatalouteen ja maaseudun kehittämiseen, todellakin tässä neuvosto on ilmaissut, että on pettynyt näihin virheisiin, Krei, kun virheet ovat lisääntyneet. Kuitenkin meidän täytyy löytää, missä nämä ongelmat ovat, ja mielestäni tuomioistuin on pystynyt pistämään sormensa ongelmakohtiin. Ei noudateta valintakelpoisuuskriteerejä, ilmoitetaan tällainen enemmän maata, ei noudateta maaseudun ympäristösitoumuksia ja rikotetaan, rikotaan hankintasääntöjä vastaan. Samoin on, ohjelmat ovat erittäin monimutkaisia. Neuvosto täysin tukee toimia, joihin pitäisi ryhtyä komissiossa ja vetoaa komission ja jäsenvaltioihin, että ne täytäntöön painisivat nopeasti toimintaohjelmia, joita on kehitetty ja ryhtyisivät kaikkiin tarvittaviin ennaltaehkäiseviin korjaaviin toimiin. Ja komissio on ryhtynyt jo, jo, joihinkin toimiin näistä muun muassa maatalouden kohdalla komissio seurasi tätä asiaa mitä tuli tilinpäätösmenettelyn kautta ja silloin kun oli tarvittava laati toimintasuunnitelman. Viimeisen viiden vuoden aikana toimintasuunnitelmat aloitettiin viiden jäsenvaltion kohdalla maaseudun kehityksen kohdalla, ympäristökysymyksissä, kalatalous- ja terveyspolitiikkojen kohdalla. 2012 vuonna toimintasuunnitelmat 14 jäsenvaltiolla laadittiin näitä on sitten laajennettu koskemaan kaikkia jäsenvaltioita 2013 vuonna. Komissio ilmoitti myös, että useat eri jäsenvaltiot muuttivat maaseudun kehitysohjelmiaan, jotta selventäisivät muutoksia, joita oli tehty EU-rahoituksessa. Vielä lopuksi jälleen kerran haluaisin kiittää teitä lämpimästi tästä hyödyllisestä mielipiteen vaihdosta. olin iloinen saadessani tietää, että meillä on monia yhteisiä huolia, samoin yhteensä olemme samaa mieltä, miten voidaan parantaa tilannetta ja näin saadaan aikaan pohja tällaiselle huomautuksen sieltämättömälle vastu tarkastuslausumalle. Näin ollen kaikki toimielimet, tilintarkastustuomioistuin, myös jäsenvaltiot, niiden pitäisi yhdessä rakentavassa hengessä pyrkiä moitteettomaan varainhoitoon ja EU-varojen kontrolliin. On tärkeämpää kuin koskaan osoittaa päättäväisyyttämme ja kehottaa kaikkia toimijoita täysin kantamaan oma vastuunsa ja huolellisesti käyttämään eri sääntöjä hyväkseen. Pitää saada vielä lisää edistystä aikaan tulevina vuosina. Meidän täytyy lähettää selkeä sanoma Euroopan kansalaisille ja veronmaksajille siitä, että EU-varoja käytetään vastuullisella, tilivelvollisella tavalla. Me uskomme, että uusi monivuotinen rahoitusohjelmakausi on loistava tilaisuus saavuttaa huomattavaa edistystä kohti yksinkertaistamista ja tätä kautta sitten saadaan aikaan pienempi virheriski. Ja tässä pitäisi käyttää myös teknologiaa hyväksi. Tämä mainittiin kyllä aikaisemminkin. Tämä on nyt tilaisuus läheiselle yhteistyölle EU-toimielinten kesken, jotta toimittaisiin uusien aloitteiden kohdalla, joilla pyritään rikastuttamaan yhteisiä puitteita ja menettelytapoja ja otetaan huomioon EU-varojen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 Kiitoksia oikein paljon. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon, herra ministeri, teidän äh, puheenvuorostanne ja siitä, että vastasitte kysymyksiin. Olemme oikein tyytyväisiä siitä, että ilmoititte, että neuvosto on halukas äh, työskentelemään ratkaisun löytämiseksi vastuuvapauskysymykseen, joten odotamme äh, löytävämme jonkinnäköisenä ratkaisun tähän hyvin tärkeään kysymykseen. Kiitokset siitä, että tulitte tänne. Me tiedämme, että puheenjohtajamaan edustajien aikataulu on aina kovin tiukka, mutta arvostamme tätä kovasti ja voin vain painottaa koko valiokunnan puolesta, että me toivotamme Kreikalle puheenjohtajamaana hyvää menestystä. Me kaikki tarvitsemme menestystä Euroopan unionissa ja huolimatta kaikesta kritiikistä, mikä on aina välillä välttämätöntä, me haluamme parantaa toimintatapoja ja olemme aina tyytyväisiä, jos menestystä ja edistystä saadaan. Kiitokset, että tulitte tänne ja onnea matkaan kehityskuluille Kreikassa, koska se on kaikki, koko kansan nimissä, kuten mainitsitte. Kiitokset siitä, että tulitte tänne. So. Okay. Thank you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 Ja, No niin, äh, hyvät äh, kollegat. Me olemme juuri kuunnelleet Kreikkaa puheenjohtajakautta ministeristä tai kuurasin muodossa. Niin äh, nyt minulla on mahdollisuus kutsua tänne Espanjan hallituksen edustaja, talousarviosta ja julkisesta rahoituksesta vastaava valtiosihteeri rouva Fernandes Kuras. Sydämellisesti tervetuloa tänne valiokuntaamme. Tämä on esittelijän Markus Piiperin aloite. Hän kutsui teidät tänne niin, että voimme vastuuvapausmenettelyn puitteissa keskustella kanssanne ja annan ensin puheenvuoron esittelijä Piiperille, koska hänellä on tietty perustelu sille, miksi me mielellämme teidät tänne halusimme valiokuntamme tänään, että voimme yhdessä keskustella budjetin valvonnan parantamisesta Euroopan unionissa. Tervetuloa, hienoa, että olette paikalla. Herra Bieber. Ja herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tervetuloa, rouva valtiosihteeri. Pidän erinomaisena asiana sitä, että te olette täällä tänään puhumassa Espanjan erityislaatuisesta tilanteesta – Espanja on liittovaltio, aivan niin kuin Saksakin. Saksassa Euroopan sosiaaliraston varojen täytäntöönpano on niin ikään aiheuttanut merkittäviä ongelmia, varsinkin minun osavaltiossani Nordrhein-Westfalenissa on määrärahojen maksu keskeytetty, joten minun alueellani tämä on erittäin tuttu ongelma. Tietystikin haluaisin puutella teitä hieman Espanjan tilanteen osalta Viime vuosina parannusta on kyllä tapahtunut. Uusi politiikka tuntuu purevan, mutta sitten toisaalta edelleenkin erittäin korkealla tasolla liikutaan ongelmien kanssa vuonna 2012 13 miljardia meni suoraan Espanjaan. Jaeton hallinton rahoitusoikaisuja tehtiin 2,1 2,1 miljardin arvosta, eli 16,8 prosenttia maksuista jouduttiin oikaisemaan jälkikäteen. Tämä on melkoinen summa. Vuonna 2006 välillä tapahtui hyvin paljon asioita, jotka menivät pieleen, mutta esittäisin kysymyksen, miksi kestää niin järkyttävän kauan se, että parannuksiin päästään vuonna 2012 vasta nämä oikeastaan tehtiin. Onko kyse hallintokapasiteetista vai mistä johtuu, että niin pitkään kestää ennen kuin nämä rahat saadaan perittyä takaisin tai oikaisut tehtyä? Mikä tässä nyt huolestuttaa on se, että vuonna 2012 komissio esitti varauman 23 ohjelman kohdalla Espanjassa. Tämä on tilanne, jota on vaikea edes arvioida sen suuruusluokan vuoksi. Voitteko te kertoa meille Espanjan näkökannalta katsottuna, kuinka voi olla mahdollista, että näin monta varomaa on? Aluepolitiikasta vastaava pääosasto on tähän viitannut, mutta haluaisin tietää, mistä nyt kenkä purestaa. Toisaalta haluaisin kunnollisen vastauksen jonka voisimme täällä valiokunnassa sitten punnita. Olen kuullut tuomioistuimelta monien vuosien ajan, että noin 60 prosenttia virheestä olisi voitu löytää jo jäsenvaltioiden tasolla. ja sen Jäsenvaltiot itse olisivat voineet löytää. Ja kun tarkastellaan jäsenvaltioiden tarkastuselinten toimintaa, vaikuttaa siltä, että tarkastustoiminta jäsenvaltion tasolla ei ole luottamusta herättävää. Erityis, erityistilanne saattaa valita Espanjassa. Tarkastusviranomaisilla on ollut puutteita tai ongelmia. Kuinka tämä voidaan sitten korjata? Kuinka voidaan varmistaa, että voimme auttaa komissiota tässä työssä. Tässä olivat minun kysymykseni teille. Kiitos paljon. Kiitokset äh, esittelijä Piiperille hänen äh, alustavista, alustavasta puheenvuorostaan ja annan nyt sitten äh, Fernandes äh, Kurasille puheenvuoron. Hienoa, että olette paikalla. Olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia. Hyvää päivää, arvoisat parlamentin jäsenet. Olen tänään täällä vastuussa valtiovarainministeriössä budjettikysymyksistä Espanjan hallituksella on vastuussa kohesiorahastosta, EAKRsta ja muista e, Euroopan raha, ohjelmista. Haluaisin ensin omasta kiitollisuuteni budjettivalvontavaliokunnalle valiokunnalle ja Euroopan parlamentille, että olette antaneet minulle tilaisuuden selittää niin tämä varainhoitoa kuin aikaisempaa ja tulevaa Euroopan varojen käyttöä Espanjassa. Tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys omassa maassamme, koska perinteisesti tämä on ollut yksi olemme olleet suuria avunsaajia EU-ssa, olemme halunneet käyttää niitä hyvällä tavalla, niin kuin mikä tahansa, teistä, kuka tahansa teistä on voinut todeta, jos on vierailut Espanjassa tai jos olette seuranneet maamme taloudellisia indikaattoreita. Kuitenkin hieno tuloksen saatu aikaan EU-varoilla, e mutta tämä ei ole puheenvuoroni tarkoitus, vaan haluan keskittyä aivan erityisen tärkeään kysymykseen, nimittäin vara, hyvään varainhoitoon varojen kohdalla tänä pitkänä ajankohtana jo. Ja kun ajatellaan tätä prosessia, niin tässä haluaisin aivan erityisellä tavalla korostaa, EU-eurooppalaiset varat ovat muuttaneet paljon toimintansa sen jälkeen, kun Eurooppa liittyi, e- Espanja liittyi aikanaan 80-luvulla EU-hun. Nämä muutokset pakottavat myös toimielimet ja jäsenvaltiot sopeutumaan pikkuhiljaa näihin uusiin muutoksiin pitää osoittaa joustavuutta ja kykyä reagoida ja voi, pitää voida Nämä kysymykset haluaisin ottaa esille aivan erityisesti Espanjan kohdalla. Monet ovat tuntuneet hämmästyvän siitä, että Euroopan komissio 2012 kertomuksessaan osoittaa, että mitä tulee ohjelmakauteen 2000-2006, komissio oli täytäntöön ryhtynyt rahoituksen korjauksiin 200 miljardista eurosta. 1800 miljardia niistä koski Espanjaa. Tai olen hämmästynyt siitä, että tilintarkastustuomioistuin Euroopassa vuosikertomuksessa, joka liittyy 2012 vuoteen ja mitä tulee Espanjaan, ottaa esille esimerkkinä pitkä, pitkä, pitkäisen rahoituksen korjauksen saman esimerkin kuin komissio 2012 sama 1800 miljoonaa euroa oli tämä korjaus, kun käytettiin kohesiovaroja kaudella 2000-2006. Tämä on kaikkein suurin yksittäinen korjaus 2012, 49 prosenttia koko summasta. Nyt pitäisi ymmärtää asianmukaisella tavalla tuomioistuimen ja komission kertomukset tästä asiasta. Juuri on välttämätöntä esittää jotakin täsmennyksiä kuitenkin, jotta ymmärtän ne oikein. Haluaisin ottaa esille, että rahoitukset korjaukset, jotka on otettu mukaan komission 2012 tilinpitoon vastaavat menoja, joihin on ryhdytty Espanjassa ennaltaehkäisevällä tavalla ja luonnollisesti vapaaehtoisesti ohjelmakauden aikana 2026 ja jo ennen 2010 vuotta tänä vuonna lopetettiin operatiiviset ohjelmat 2000-2006 kaudella. Näin ollen ei, tämä ei ole jotakin, mitä yhtäkkiä tulee esille vuonna 2012, vaan se vastaa ratkaisevalla tavalla metodologian muutosta, kun esitetään näitä tietoja komissiosta. Niin kuin komissio tunnustaa kommenteissaan liitteessä yksi tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa ja komissio on sitä mieltä, että tämä monimutkainen korjausmekanismi on hyvä, näin voidaan hyvällä tavalla suojella talousarvioita eu ja uskon, että näin sitä pitääkin tarkastella. Se on onnistuminen eikä mikään uhka. Pitää ottaa huomioon, että rahoituksen korjaus 1800 miljardia euroa ja Espanjassa vastaa kahta selkeää syytä ja ne, näihin liittyy tietty tulkinta. Ja toisaalta, kun tulkitaan neljä artiklaa 438 vuotta 2001, mitä tulee e- tilintarkastajien toimintaan ja miten tulkitaan eurooppalaisia direktiivejä hankinnoista, ja miten muutetaan julkisia hankintoja ja muita niihin liittyviä täydentäviä toimia. Ja molemmissa tapauksissa tilanne on ollut aivan sama. Monien vuosien jälkeen, kun viranomaiset Espanjassa ovat soveltaneet kriteerejä ja tulkintoja, jotka komissio on hyvin tuntenut ja tietänyt, ja komissio on juuri korostanut, että näitä kriteerejä pitäisi muuttaa ja tulkintoja pitäisi muuttaa, niin sitten on toimittu paremmin EU-budjetin kohdalla ja on poistettu ja korvattu kaikki sellaiset menot, jotka olivat sel- selvästi laillisia Espanjassa, mutta komission mielestä taas eivät täyttäneet uusia kriteereitä ja tulkintoja. Haluaisin ottaa esille erilaisia olosuhteita. Ensinnäkin kaikki tämä oli mahdollista johtuen huomattavista investoinneista, joihin Espanja viime vuosina ryhtynyt, ja, ja tästä syntyi liikkumavaraa myös yhteisön rahoitukselle. Sitten toiseksi joustovara espanjalaisten viranomaisten kohdalla, jotka äh, komission pyyteen mukaisesti osasivat toimia erittäin ei niin, että ryhtyivät toimeen ja pyrkivät siihen, että toimittaisiin mahdollisimman tehokkaasti ja tuloksellisesti ja nopeasti. Kolmanneksi prosessin avoimuus artiklan neljä val- mukaiset valvonnat ovat sellaisia, jotka vastaavat sitä, mitä voitaisiin kutsua sisäiseksi toiminnaksi jäsenvaltioissa ja yleensä tästä ei virallisesti kerrotakaan komissiolla, koska tämä kuuluu kansalliseen ohjelmien hoitoon ja toteuttamiseen. Ja tämä tapaus, joka meitä nyt koskee, komissio sai täydellisesti aja, oikeassa ajoissa tietoa ja tämä kaikki annettiin vapaaehtoisesti. Tästä löytyy jo näitä lukuja, jotka mainitsin. Vielä lopuksi haluaisin korostaa, että komission tämä arviointi, joka liittyy tähän prosessiin, ja tilastuomioistuimen kertomus, kun suojellaan EUn talousarviota, niin jo, tähän on pyritty joka hetki, jopa on pää, ollut päällekkäisiä tarkastustoimia, on toimittu niin kuin Espanjan alun perikin piti tehdä ja sitten vielä niin, mitä komissio jatkossa suosteli. Ja niin kuin sanoin, edistystä kyllä saatiin aikaan, mitä tulee EU-varojen käyttöön ja suojelun. Sitten 2007 13 kaudella en nyt sano teille, että tämä ohjelmakausi olisi mitenkään ongelmaton. On aivan selvää, että kaksi suurta ongelmaa 2000-2006 kaudella on nyt voitettu. Ja että tarkastusmenettelyt, kuten samoin kysymys, jotka liittyvät näihin muutoksiin ja täydennyksiin julkisessa hakemuksessa, tämä on kaikki on historia, ne on ratkaistu tyydyttävällä tavalla niin Espanjassa kuin Euroopan komissiossakin. Kuitenkin meillä on valvontajärjestelmä, joka sopeutuu vähän hankalalla tavalla uusiin prioriteetteihin ja uusiin hankkeisiin. Me olemme olleet lähes miljoona, miljoona euroa on ollut se virhe. Nyt ollaan puhutaan enää noin sadasta tuhannesta miljoonasta. Tämä kausi tarkoittaa yli kolmea tuhatta operaatiota, jotka pitää valvoa, yli miljoona maksutapahtumaa ja sitten 10 miljoonaa laskua liittyy tähän. Sitten uus, uudet prioriteetit tällä kaudella. Sitten tämä yhdessä kestää vähemmän ympäristökysymyksiin, infrastruktuurikysymyksiin. Tämä on ollut syynä valvottavien toimien määrän lisääntymiseen valvonta, valvonnassa ei ole vain näihin muutoksiin, vaan edelleenkin käytetään metodeja, jotka eivät ole tehokkaita tämän tyyppisten hankkeiden kohdalla. Uudet järjestelmät, jotka perustuvat perustamenoihin ja perustoiminnan tulokseen pohjalta on yksinkertaistettuja menoja. Tätä kehitettiin kaikkea vasta kauden lopulla ja näin ollen on välttämätöntä ponnistella vielä enemmän niiden kohdalla. Ja siihen me juuri pyrimmekin, että näin teemme. Toisaalta pitää tunnustaa, että Espanjan hallinnon rakenne ei suinkaan ole tässä auttanut. Tällä hetkellä on yli 150 välijärjestöä, jotka ovat vastuussa valvonnasta rakennerahastojen kohdalla ja niiden äh, tarkistuksesta. Sitten oli miljoona avun, tuhat avun saaja. Tämä val, varmistaa valtava koordinaatiota, arviointia, joka on jatkuvaa. Ja me teemme tätä juuri koko ajan ja olemme sitoutuneet siihen myös seuraavalla kaudella. Vielä lopuksi uskon, että ei tarvitse muistaa siitä, että talouskriisi, jossa nyt vieläkin olemme, ja epäsymmetriset vaikutukset etelän maihin aiheuttavat sen, että joudumme ryhtymään valtaviin budjettivakautustoimiin ja tämä vielä monimutkaistaa niin kansallista yhteisrahoitusta, samoin sitä, miten voidaan pitää kiinni välttämättä voimavarasta, myös inhimillistä voimavarasta, jotta voidaan toimia valvoa, kontrolloida varoja asianmukaisella tavalla. Mitä tulee tulevaisuuteen, pitää oppia menneisyydestä ja Espanja on osoittanut kykyä sopeutua joustavasti ja nopeasti uusiin vaatimuksiin on aivan selvää, että uudet asetukset asettavat uusia haasteita ja monta kertaa niitä on vaikea, niihin on vaikea vastata esimerkiksi ehdollisuus, etukäteinen ehdollisuus, temaattinen keskittyminen uusien prioriteettien kohdalla, kuten äh, vähähiilinen talous ja niin edelleen. Vuosittaiset tilinpito ei tule suinkaan helpottamaan tehtävämme, vaan aivan päinvastoin varmasti. Meidän aikomuksemme on vastata, kuten aina olemme tehneet uusiin äh, haasteisiin joustavasti ja tehokkaasti ja avoimella tavalla. Esimerkiksi nyt olemme tekemässä paljon työtä, kun yksinkertaistamme hallintojärjestelmiä, keskittymme 150 järjestöön, jotka ovat vastuussa tilintarkastuksesta ja muista tarkastuksista varojen kohdalla ja nyt on vain kymmenen välijärjestöä, ja tietenkin autonomista alueet, joten korkeintaan 27 tulee olemaan. Me tulemme käymään läpi uusia hallintometodeja ja annamme niille sopivat varan, äh, instrumentit keskityllä tavalla. Pyritään yks, yksin, yksinkertaisella toimia. En nyt käyttää paljon aikaa enää, mutta toistaisin kuitenkin vielä kerran, että joidenkin lukujen takaa löytyy paljon monimutkaisempi todellisuus. Siis on todella ponniseltu valtavasti Espanjassa edessä kaudella ja myös nyt ja jatkossakin olemme sitoutuneet tällaisen, jotta voimme kehittää tulevaisuudessakin toimintaa ja saada aikaan vieläkin tehokkaampaa eurooppalaisten varojen hoitoa ja vielä avoimemmalla tavalla. Kiitos. Muchas gracias. Kiitokset. No niin, nyt avaan keskustelun kysymyksiä varten. Muistuttaisin teitä myös kuitenkin siitä, että ottaen huomioon nyt aikataulut, niin meidän täytyy hoitaa vielä ainakin tämä vastuuvapaus. Otis Filea ensin. Onko joku muu, joka haluaa puheenvuoron? Kollega Kajer. Savarini. Derek Vaughan. Roa Gressle. No niin, olkaa hyvä. Muy bien, muchas gracias, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin toivottaa komissaarin tervetulleeksi samoin tiltakustuomioistuimen edustajan ja luonnollisesti eh, Euroopan hallituksen edustajan ja onnitella häntä hänen puheenvuorostaan ja kiittää häntä. Hän selväsi todella hyvin näitä asioita. Eh, luvut olivat varsin tärkeitä ja mm, oli hyvä, että hän antoi moniakin avaimia näihin kysymyksiin, joita haluamme käsitellä tilintarkastustuomioistuin kertomus ja komission kertomus ja äh, tässä jatkuvasti on muutettu tilannetta johtuen eri kysymysten kohdalla on kyseessä menettelytavoista tai miten tulkintaan lainsäädäntöä tai sääntöjä ja sama koskee prioriteetteja ja kriisin vaikutuksia toimielimet ja Euroopan parlamentti on, ovat kaikki joutuneet ottamaan tämän huomioon tavalla tai toisella. Minä haluaisin esittää teille kolme kysymystä lyhyessä puheenvuorossani viitaten siihen, mitä te kerroitte. Mitä tulee komissio, Euroopan komission, se puhui tästä metodologian muutoksesta, joka on varsin huomattavaa, kun näitä tietoja on käsitelty. Haluaisin, että konkretisoisitte hiukan ja viittaisitte juuri tähän metodologian muutokseen komissiossa, joka on ollut niin ratkaisevassa roolissa ja se näkyy sitten jatkossa näissä mietinnöissäkin edelleen. Toiseksi te viittaatte artiklan neljä tulkintamuutokseen, mitä tulee vuodelta 2009 asetukseen, mikä tulee ennalta ennaltakäsiseen valvontaan, niin voisitteko puhua hiukan enemmän tästä asiasta ja sitten vielä lopuksi Voisitteko kertoa vielä tarkemmin muutoksista, jotka liittyvät yhteisrahoitukseen? Te puhuitte tässä, tästäkin, ja tämä on myös tärkeä asia ajatellen tuloksia, jotka vaikuttavat sitten myös näissä mietinnöissä. Kiitoksia. Schlage vor, dass wir etwas... Ehdottaisin, että keräämme kysymyksiä yhteen. Sitten kollega Geier, olkaa hyvä. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Äh, Kiitoksia puheenjohtaja, rouva valtiosihteeri. hieno olette tänään. Me arvostamme tätä suuresti. Hienoa, että voimme tarkastella teidän kanssani Espanjan tilannetta, mutta niin ikään puhua rakennerahastoista. Toden totta. Viime kesänä vierailin Malagassa. Olin siellä kielikurssilla. Valitettavasti en nyt vielä tänään voi puhua teidän äidinkieltänne teidän kanssanne. Toivottavasti pääsi siis tässä turvatavan tulkkeihin edelleenkin, mutta Malagassa näin hyvin monenlaisia asioita, jotka liittyvät eurooppalaisen rakennerahastoon ja miten sitä käytetään sillä hyväksi. Merkittävää parannusta on saatu aikaan ja tietystikin rapapolitiikkona olen tyytyväinen, kun havaitsen, että rahan avulla on saatu aikaan niitä asioita, joita olemme asettaneet poliittiseksi tavoitteeksi. Mut kun tarkastelin esimerkiksi sellaista promenaadia, joka oli siellä pistetty uuteen uskoon, ja kulttuuripuolen toimintaa, niin oli hienoa nähdä tämä kaikki. Te edustatella kansallista vastuuviranomaista, niin hienoa, että voimme keskustella alue- ja kansallisen tason viranomaisten kanssa siitä, mitä voimme tehdä yhteistyössä muiden instituutioiden, mutta myöskin jäsenvaltioiden kanssa, jotka kuitenkin vastaavat loppujen lopuksi 80 prosentista EUn määrärahoja. Kuinka voidaan varmistaa, että virretaso saadaan matalammaksi? Tosiasia on, että kun tarkastelee läheisemmin sitä, missä maissa on tapahtunut kehitystä vähemmän hyvään suuntaan ja on vähemmän hyvää kehitystä tapahtunut ja mistä kenkä lähinnä puristaa. Ja positiivisesti voidaan myöskin todeta, että missä on voitu virhetasoa eniten vähentää. Kun tarkastetaan koko Euroopan tilannetta, niin valitettavasti kyllä. Aina törmäämme näissä tutkinnoissa Espanjaan ja alukehitysrahastoon. Ja mistä sitten voi johtua, että näitä ongelmia on? Tietystikin komission puolelta voidaan kuulla ja myöskin ulkopuolisilta asiantuntijoilta erilaisia analyysejä. Aina sanotaan, että hallinnollinen rakenne teidän maassanne on erittäin monimutkainen, että tästä tämä johtuu. Kun varat toimitetaan useamman hallinnollisen tason kautta, siellä on hyvin monia kohtia, missä virheitä voi syntyä. Norrain Westfalenissa meillä on silloin tilanne, että juuri tästä rakenteesta halutaan päästä eroon, koska aluekehitysrahat menivät 28 eri tahon kautta. Ja tientarvostuomioistuin totesi, että tämä lisää virheriskiä. Meillä on nyt uudet rakenteet ja toivottavasti tämä johtaa sitten yksinkertaisempiin menettelyihin ja vähemmäisempiin virheisiin, mutta uudet rakenteet täytyy tietysti pistää asianmukaisesti täytäntöön. Kysyisinkin, mitä askeleita olette ottanut käyttöön keskushallinnon tasolla, jotta nämä uudet rakenteet mahdollisimman nopeasti myöskin saataisiin optimaalisesti toimimaan? Kuinka virkamiehiä on esimerkiksi koulutettu? Miten tämä on sujunut? Ja miten optimistinen, toiveikas olette sen suhteen, että tilanne voidaan saada korjaantumaan? Ja toinen kysymys, miten nopeasti toivottavasti saatte Espanjan virhetason merkittävällä tavalla matalammalle tasolle? Sitten kun uudet rakenteet ovat paikalla, sitten täytyy uudet rakenteet pistää täytäntöön ja tämä vie aikansa. Te viittasitte jo tähän, mutta onko te mitä mielikuvaa siitä, kuinka nopeasti tämä voi toimia? Olisin iloinen tästä vastauksesta. Muchas gracias, presidente. Yo voy a... Kiitoksia puheenjohtaja ihan lyhyesti. No, odotan tämän ohjeita, jotka ovat varsin hyviä. Kiitän valtiosihteeriä ja tiedosta, tähän meille antanut. Haluaisin pyytää teiltä vielä lisätietoa, koska kuulin teidän puhuvan aiheesta, joka mielestäni on tärkeä. Tässä on kyse siitä, miten sovelletaan maatalouspolitiikkaa, erityisesti 2015 uudistuksen yhteydessä, mitä tulee suoriin tukiin. Siksi on erittäin tärkeää identifioida viljelysalueet. Tässä mielessä haluaisin, jos mahdollista, että syventäisitte hiukan tämän asian käsittelyä ja kertoisitte, mitä ongelmia juuri liittyy siihen, kun identifioidaan näitä peltoalueita, viljelyalueita ja miten voitaisiin parantaa tätä järjestelmää. Kiitoksia. Kressler, Kiitos Kressler. wir freuen uns sehr. Kiitos. Olemme iloisia siitä, että olette tulle, tulitte luoksenne tänään. Haluaisin vielä muistuttaa esittelijän puheenvuorosta siitä, että 60 prosenttia jäsenvaltioiden tekemistä virheistä jäsenvaltioiden olisi itse pitänyt huomioida. Joten aina kysymys, joka minulla oikeastaan on tässä, mikä olisi kivaa, eli projekteja, jotka ovat hienoja liittyen kasvuun ja työllisyyteen, mutta eivät kuitenkaan välittömästi, niin haluaisin tietää, miten te itse näette ja arvioitte Espanjan projektit liittyen kasvuun ja työllisyyteen, sehän on meille hyvin tärkeä. Sitten haluaisin myös tietää, millä tavalla teidän mielestänne komissio voi tukea Espanjaa jäsenvaltiona. Teidän puheenvuorostanne en nähnyt sitä tai kuullut sitä, mitä konkreettisesti voitaisiin tehdä, jotta voitaisiin tukea Espanjan elpymistä. Tämähän on aina äh, tällainen ristiriitainen kysymys, kun on kysymys kuitenkin perustuslaillisista asioista. Mutta mehän teemme kaikkemme auttaaksemme teitä uudistamaan rakenteita. Kiitos. Vielen Dank. Kiitos. Ines Ajala-Sender arvoisa puhemies puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää valtiosihteeriä, että on tullut valiokunnan pyynnöstä. Samoin haluan kiittää esittelijä tai esittelijän pyynnöstä. Haluaisin viitata tähän ongelmaan, joka, joka liittyy varojen poisottamiseen vapaaehtoisesti ja kaudella vielä, jollen paineet ja parlamentti pystyivät ta- tarkistamaan monia rahoitusmuotoja jotka johtivat vielä kriisiin ja sitten tilintakastuomioistuimen kautta jälleen kerran totesimme, että tietyissä hankkeissa, hankkeissa ja ohjelmissa, esimerkiksi sosiaalirahaston kohdalla työllisyysohjelmissa, oli pyydetty ennen kriisiä ehtoja, esimerkiksi että voitaisiin säilyttää työllisyyttä kolmen neljä, vuoden, kolme, neljä vuotta aikaisemmin, niin sitten kriisin yhteydessä ja erityisesti johtuen leikkausvaatimuksista ja uudistuksista, joita Troika vaatii, niin huomasimme, että yritykset eivät enää voineet säilyttää omiakaan, pitää kiinni omista työntekijöistäkään nämä. Ja sitten tässä piti kaikkea uudistaa ja tarkistaa. Äh, haluaisin hiukan korostaa tätä, koska tavallaan tämä selventää kyllä jotakin, mitä oikein on tapahtumassa, varsin dramaattisestakin Espanjassa. On tietysti totta, että me olemme käyttäneet näitä työllisyys- ja kasvuohjelmia, mutta kriisitilanteessa ja ja sitten Troika ja sen asettamat ehdot. Ja nyt parlamentti juuri mietti, oliko Troika, troika mahdollisesti virheitä, niin siksi olimme tällaisessa tilanteessa, että nämä ohjelmat e- Espanjassa toimivat niin, että emme pystyneet edes säilyttämään työllisyyttä yrityksissä aikaisemmalla tasolla. Sanon tämä nyt vain selventääkseni joitakin kysymyksiä, jotka tässä valiokunnassa ovat olleet kyllä esillä aikaisemminkin. Kyllähän ihmiset nämä tuntevatkin hyvin. Haluaisin kysyä teiltä, ja viittaan hiukan joihinkin kommentteihin, joita täällä on tehty. Kysyisin teiltä näistä eri järjestöistä valvontatahoista, joita yritetään nyt yksinkertaista vähentää. Millä tavalla liittovaltio, niin kuin se sama rakennehan on myös Saksassa, niin kuin herra Fieber tässä sanoi, siellä tapahtuu vähän samantyyppistä. Millä tavalla yritetään parantaa tilannetta ja sitten toiseksi, millä tavalla, kun otetaan pois varoja ja on korjattu tilannetta ja siirretty niitä muille tasoille, EU-talousalue tästä tavallaan kärsi, vaan Espanjan viran, viran, veronmaksat kantavat tavallaan nämä ongelmat, mutta se ei vaikuta kuitenkaan Euroopan talousarvioon. Joskus on keskeytetty ohjelmia tai vedetty niitä ohjelmia pois. Vielen Dank. Als nächstes der... Kiitos. Äh, sitten Derek Won. Yeah, uh, thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja tervetuloa valtiosihteerille. Vuonna 2012 valiokuntamme lähetti valtuuskunnan Espanjaan tulon. Jotkut poliitikot ja lehdistö sanovat, että mustapukuiset miehet menevät sanomaan Espanjalle, mitä Espanjan täytyy tehdä. Ei tästä ollut kyse. Valtuuskunnassa oli myöskin naisia mukana. Ja itse asiassa minulla oli vihreä puku koko matkan ajan, ei musta. Me yritimme auttaa. Me kävimme kat- tutustumassa moniin erinomaisiin hankkeisiin, muun muassa rautatiealan hankkeisiin. Kävisin, kävimme Madridissa ja menimme Valenssiaan takaisin Madridiin näimme monia koulutusohjelmia ja muita. Tutustuimme hienoihin hankkeisiin ja puhuttiin myöskin maksujen keskeyttämisestä ja oikaisuista. Yksi jatkuvasti esiin tullut asia oli juuri se, että 150 välikättä hoitaa alukehitysrahoja sanokaa nyt, että te olette tehnyt jotakin näille 150 vai 127 välikädelle. Hienoa, jos niitä on vain näin vähän. Totesin, niin on tehty jotakin. Näistä uudesta elimistä, 27 uudesta elimestä, voitteko kertoa näistä enemmän? Kuinka ne on valittu? Onko ne maantieteellisesti jaettu vai miten on varmistettu, että ne tulevaisuudessa tekevät työnsä ja helpottavat aluekehitysrahaston varojen käyttöä? Und als letzter... Kiitos. Ja nyt ottaen huomioon vielä tämän aikataulun, joka on tiukka. Kollega Gariga viimeisenä. Presidente, dos... Lyhyesti puheenjohtaja pari kysymystä täällä, jotka, jotka Dere Vaughan otti esille. Hän johti tätä budjettidelegaatiota Espanjassa. Hän otti esille joitakin kysymyksiä tästä vierailusta. Yksi tämä jatkuva ristiriita yhteisön lainsäädännön ja Espanjan lainsäädännön välillä tässä tapauksessa, mitä tulee julkisiin hankintoihin ja muutoksiin meneillä olevissaan hankkeissa. Voisiko valtiosihteeri kertoa, mihin on ryhdytty 2000 12, jotta lähennettäisiin näitä lainsäädäntöjä toiseensa. Ja toiseksi minä haluaisin, kun ajatellaan tulevaisuutta, haluaisin sitä mielipidettä tavallaan siitä, miten tästä vuodesta eteenpäin sovelletaan uusia rahoituksellisia nettokorjauksia 2-50 prosenttisia. Mitä olette mieltä ja yksinkertaistaako tämä vai vaikeuttaako tämä valvontaviranomaisten toimintaa kansallisella tasolla. Ja, Ein Kiitos. Koko joukko kysymyksiä ja hyvin vähän aikaa. Joten eh, pyytäisin teiltä vastausta kymmenessä minuutissa, koska meillä on eh, vielä täällä muita asioita käsiteltävänä ennen 12.30, joten eh, muut kysymykset voisitte mahdollisesti vastata niihin sitten kirjallisesti. Tehdään ainakin, tehkää parhaanne. Muchas gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän pitää kiinni tästä ajasta, jonka saan, vaikka tietysti kysymyksiä tuli kyllä paljon ja on mielestäni äärimmäisen, no, äärimmäisen tärkeitä kysymyksiä maallemme. Ensinnäkin metodologian muutokset, Minun täytyy nyt viitata yhteen kysymykseen. Ihan aluksi. Tämä on tällainen termikysymys. Puheenvuoroni alussa sanoin, että nyt me puhumme varojen poistosta vapaaehtoiselta pohjalta. Nämä ovat siis tuloksia, joita, jotka johtuvat työstä, johon on ryhdytty valvontaviranomaisen toimista Espanjassa siinä määrin, että eri ohjelmien kohdalla komissiokin totesi, että on tällainen ennaltaehkäisevä valvonta. Se on parempi kuin se, mitä 2006 kaudella tehtiin. Ja Espanja, kun on todella ollut valmis osoittamaan joustoa ja vilpittömästi pyrkinyt suojelemaan yhteisön etuja – ja tämä otettiin käyttöön välittömästi sitten 2010 vuodesta lähtien on tehty jo eri korjauksia. 2011 kertomuksen jälkeen vasta aletaan puhua vahvistetuista korjauksista, jotka on toteutettu 2011 vuonna. Oli vain 1500 operaatioita, jotka saada lopullinen maksu sitten seuraavassa huomataan jo korjaukset, jotka on toteutettu on selvää, että kaksi metodologiaa, molemmille liittyy omat etunsa ja haittansa. Olisi tietysti toivottavaa, että voitaisiin ennakoida ja tietää, että kaikki puhumme samasta asiasta samalla, samana ajankohtana. On selvää, että korjaukset, jotka on toteutettu silloin, kun ohjelmat selvitettiin, niin niitä on sen keskittynyt keinotekoisesti, että näitä kuitenkin on peräsi koko kaudelta 2026 kaudelta ja yhtäkkiä ei mitään merkittävää tapahtunut. Sitten nämä korjaukset, joita tehtiin vuonna 2012, niitä, niitä on tehty 1,8 miljardin puolesta ja kuitenkin termi, jota käytämme, niin tähän mennessä oli käytetty vastaavia kertomuksia, jotka olivat vahvistettuja ja sitten nämä tulivat esille yhtäkkiä tavallaan 2000 6 2000, kyllä no, tähän muutokseen minä viittasin. Sitten mitä tulee siihen, kuinka tulkitaan artiklaa 4 ja siihen liittyviä valvontavelvollisuuksia. Minun täytyy sanoa, että Viimeisenä vuonna 2006 kaudella komissio teki huomattavia muutoksia mitä tuli valvontaan ja tarkistuksiin, joita pitää tehdä viranomaisen toimesta. Yleinen suunta yhteisövarojen kohdalla, tai, tai, tai siis alettiin toimimaan heti ja muutettiin näitä kriteereitä ja nämä muutokset vaikuttivat kaikkiin alueeseen viranomaisiin, kaikkiin maihin. Ja sitten nämä tarkistukset, joihin, jotka piti tehdä ennen, ennen kuin pyydettiin korvauksia. Tässä saavutettiin sataprosenttisesti nämä toimet aikaan ja se näkyy. On selvää, että meidän täytyy tunnustaa, että Espanja ei jakaa ja, jakanut sitä neljä artiklan tulkintaa asetuksesta 2001 vaatisi juuri tällaista, mutta meidän pitää kuitenkin ottaa huomioon, että emme halunneet, että mitenkään epäiltäisiin menojen tukikelpoisuutta, joita Espanjassa oli toteutettu Siis viisi ensimmäistä vuotta 2006 kaudella komissio ei ollut mitenkään vastustanut sitä tapaa, millä teimme työtä ja toimimme ja tämän takia kaikkein eh, ikävintä, jota nyt haluaisin korostaa tässä yhteydessä, on se, että me teimme tätä työtä ennätys nopeasti ja tämä vaikutti tavallaan taannehtivasti tässä asiassa. Kaikkihan haluaisimme jatkossa haluaisimme voida ennakoida muutoksia niin, että toiminta reaktiot riippumatta hallinnollista rakenteesta jossakin maassa onnistuisi, mutta Espanjassa, Espanjahan on neljän suurin talous EU-ssa, joten tämä vaatii meiltä huomattavia ponnistuksia, joihin olemme ryhtyneetkin ja luonnollisesti olemme valmiit jatkossakin toimimaan näin, kun vain tarvitaan. Kuitenkin haluaisimme, että asioita ei esitettäisi näin taannehtivassa hengessä. Sitten minulta kysyttiin, tähän liikkumavaraan, joka minulla on, haluaisin vain todeta, että Espanjahan on aina hyötynyt paljon rakennerahastoista ihan siitä lähtien, kun se liittyi EU-jäseneksi, EUn jäseneksi ja me olemme todella kiitollisia, olemme tietoisia, miten tämä on vipuvaikutuksena tavallaan meitä auttanut omassa maassamme ja helpottanut lähentymistä. Olemme lähentyneet eh, keskimääräistä tulotasoa Euroopassa. Tähän liittyy myös aivan erityistä lisäarvoa, nimittäin tämä on tavallaan toimii ohjekirjan tai ohjeena kun tehdään ihanteellisia investointeja, jotta voidaan toimia tasa-arvoisesti muiden jäsenvaltioiden kanssa ja meidän pitäisi kaikkien pyrkiä samoihin tavoitteisiin. Mutta kuitenkin minun täytyy sanoa teille, että Espanjan valtio valtio on aivan erityisesti ollut mukana tässä investointitoiminnassa. 15 prosenttia tulee yhteisövaroista ja 85 prosenttia on peräisin Espanjan omista varoista. 25 prosenttia, 15 prosenttia, tästähän tulee sitten tämä kaunis 100 prosenttia, sehän on selvä asia, mutta eh, Espanjassa, kuten EMAS-kysymykset eh, e ja muut, tai sitoumukset ympäristökysymyksiin, ne tavallaan uhrattiin muiden infrastruktuurikysymysten alle. Olen samaa mieltä. Myönnämme tämän. Tässä on ollut erittäin tärkeä johtajan rooli, joka rakennerahastolla on tässä ollut, mutta jatkuvasti olemme pyrkineet investoimaan eri hallitusten toimiessa ja tätä kautta olemme saaneet joustoa aikaan. Olemme pystyneet korvaamaan mm, varoja tiettynä hetkenä, jotka johtuen tästä johdosta, jota EU harjoitti, ja sekin täydensi näitä kelpoisuuskriteerejä. Äh. Sitten tuli erilaisia kysymyksiä vielä muita Uskon, että voimme liittää niitä ryhmiin, ryhmittää niitä, koska huomaan, että täällä on tiettyä huolta sen suhteen, miten omassa maassamme pystymme parantamaan EU-varojen hallinnointia ja käyttöä ja miten yksinkertaistamme hallintorakenteitamme. Espanja on todella hajautettu hallinnollisesti, toimitaan Antosin alueen hyväksi tällä, tällä tavalla ja näin on myös paikallisia toimijoita paljon mukana. On tiukka sitoumus äh, Espanjan hallituksessa selventää huomattavalla tavalla tätä tilannetta. Tunnustetaan ehdottomasti meidän poliittinen ja hallinnollinen toimintatapamme, joka johtuu tietenkin perustuslaista vuodelta 78 olemme tietoisia siitä, että paljon hallinnosta yhteistyötä on, jota voidaan saada aikaan ja vielä parantaa. Minä olen optimistinen, mitä tulee varojen käyttöön yksinkertaisesti sen takia, että tämä järjestelyprosessi on saanut tueksen paljon vahvemman poliittisen pyrkimyksen tai siis poliittisesti on sitouduttu tähän asiaan hallitu, hallitus haluaa, että on sopiva rakenne ja yksi toimivalta ja yksi hallinnon taso. Se on pyrkimyksenä ja on monia eri aloitteita, niin hallinnollisia kuin poliittisiakin aloitteita, samoin hallinnollisia aloitteita on jo tehty. Voin mainita vaikka KORA-mietinnön, jonka tarkoituksena on välttää päällekkäisyyttä hallinnossa. Ja tässä pyritään säästämään huomattavasti voimavaroja tietyssä hallintoyksikössä, jossa toteutetaan, ja uskon, että tämä tyydyttävällä tavalla on toiminut Espanjassa. Tällainen yksinkertaistamisen kulttuuri, niin tämä tulee varmasti jatku, jatkumaan. Sitten konkreettisesti, miten tällä kaudella on 170 välikättä, joka on vastuussa hallinnosta ja yksinkertaisesti pyrimme korvaamaan ne ja päätymään vain 27, siis 10 kansalliselta äh, puolelta ne on jo määritelty tiettyjen sektorikohtaisten kriteerien mukaisesti. Ja sitten vielä 17 järjestöä, jotka vastaavat alueellisia kriteerejä, siis yksi per autonominen alue. No, te olette puhuneet nyt 12 minuuttia. Niin, Pyytäisin, että te voisitte vastata näihin muihin kysymyksiin kirjallisesti, koska muuten emme ehdi käsitellä muita esityslistan kohtia, nimittäin vastuuvapautta ja komission jäsenhän täällä paikalla. Me olimme ajatelleet, että tämä on kolme minuuttia teidän alkupuheenvuoronne, te puhuittekin kaksikymmentä minuuttia. Tässä on toki paljon kysymyksiä, mutta pyydän teiltä nyt ymmärtämystä, että jos te voisitte vastata näihin kirjallisesti. No. Vielen Dank. Ja. Muchas gracias. Ja. Vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind, Frau Staatssekretärin. Und, äh, wir... Kiitokset siitä, että tulitte luoksemme. Ja olisimme todella iloisia, jos te vastaisitte todellakin kirjallisesti näihin esitettyihin kysymyksiin. Kiitos, kiitos. Genauso kann ich an der Stelle auch nicht mehr zulassen. No niin, nyt en anna komissiolle puheenvuoroa, vaan pyytäisin esittelijää pyytämään komissiolta kirjallista vastausta ja siirtyisimme seuraavaan esityslistan kohtaan vastuuvapauteen ja annan puheenvuoron esittelijälle. Olkaa hyvä. Ja, herzlichen Dank. Ich werde jetzt... Kiitos. Aion käyttää puolet puheenvuorostani siihen, että pistän sen sivuun. Liikkaan tämän puoleen tämän puheeni. Ja aloitan seikasta, joka viime viikolla puuttui minun mielestäni komission antamista vastauksista. Unohdin kehua komissiota. Tänään kuultiin monista ongelmista erinäisissä jäsenvaltioissa. En saa toistaa kaikkia näitä ongelmia. Minä katson, että monilla aloilla komissio osoittaa olevansa tietoinen näistä ongelmista. Komissio on tarttunut moniin ehdotuksiin, joita kollega Geyer esimerkiksi mietinnössään on esittänyt. Pidämme myönteisen myöskin sitä, että rankaisujärjestelmä maatalous- ja kohesiopolitiikan puolella on nyt sopeutettu toisiinsa, ne ovat samalla tasolla. Ja rahoitusoikaisuut myöskin aluepolitiikan puolella ovat nyt mahdollisia. Maatalouspuolella nyt on mahdollista keskeyttää ja jäädyttää maksut. Tämä saattaa parantaa tilannetta. On hienoa, että unionin taloudellisten etujen suojelua koskevan mietinnön yhteydessä komissio päätti vedota jäsenvaltioihin. Tämä on arvokas asia maataloudessa. Toimintasuunnitelma 2012 maasauran kehittämistä varten on erittäin hyvä, sillä kynnysarvoa nostetaan ja silloin todennäköisesti virheitä tulee vähemmän viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä. Meillä on nyt aikataulu epävireen aikataulu tosin vielä tällä hetkellä sen osalta, kuinka nettorahoitusoikaisut saadaan hoitoa niin, että niistä otetaan paremmin vastuu ja komissio tulee ensi viikolla esittelemään tästä kertomuksensa. Kaikki nämä asiat ovat erittäin myönteisiä asioita. Nyt sitten suuri mutta. Me katsomme, että kun on kyse vastuuvapausmenettelystä, tämä ei vielä riitä. Tämä ei riitä vielä meitä olemaan toiveikkaita. Menneisyydessä kritiikkiä esitettiin ja nyt joillakin aloilla työtä on tehty ja nähtäväksi jää, kuinka tämä toteutuu käytännössä. Sataprosenttinen vastuuvapaus tälle Tämän antamiselle tämä kaikki ei vielä riitä. Joillakin alueilla jotkut välineet eivät ole vielä riittävän johdonmukaisia. Minun nähdäkseni tätä puuttuu esimerkiksi systemaattinen pistokoejärjestelmä komission puolella. Kuulemme jälleen kerran tälleen tänään, että jäsenvaltioiden pistokoekertomukset eivät ole riittävää pohja perustaksi, ja siksi valvontaa täytyy tehostaa. Me vaadimme siksi systemaattista lähestymistapaa, sitoutumista, jonka komissio tekisi suhteessa meihin. Komission pitäisi luvata, että sen pitäisi tehdä kaikkensa, jotta kansalliset, äh, kansalliset äh, valvontaelimet ja hyväksyntejä antavat elimet myöskin keskittyisivät virheiden vastaisen taisteluun. Ei tarvitse lisää virkamiehiä eikä lisää byrokratiaa, vaan sitä, että keskitytään tiettyihin, tiettyihin alueisiin ja tiettyihin maihin, joissa on enemmän odotettavissa komissiolle toimivaltuuksia suurien ongelmien vuoksi. Sitten hankkeiden korvaamisen rajoittaminen. Katsomme, että kun on kyse unionin määrärahoista, tämä liikaa estävarojen käyttöä hallintomenettelyt, jotka tätä varten ovat tarpeellisia, ovat hankalia. Ja loppujen lopuksi tämä johtaisi siihen, että tästä syntyisi vain hukkaa ja tappioita. Siksi emme ole tästä asiasta samaa mieltä. Maataloudesta toteaisin, että netto-oikaisuja, joita on jo tehty, pitäisi tehdä lisää. Lisäksi pitäisi rangaista, mikäli vuosi toisen jälkeen aina samat asiat tehdään väärin. Tästä pitää rokottaa monivuotiset epäkelvot toimet täytyy todellakin ottaa sanktioiden kohtaaksi. Ei riitä, että oikaisu tehdään, vaan tarvitaan myöskin seuraamuksia. Myöskin tämä palstan tunnistusjärjestelmä on tästä yksi esimerkki, joka osoittaa, että mikäli aina ilmoittaa alan väärin ja sitten saa pelkästään tästä seuraamukseksi oikaisun ja tämä maksaa taholle pelkästään vain viisi euroa, niin ei tämä vielä riitä estämään näitä toimia. Erittäin arvokasta maa-alaa jää silloin käyttämättä. Meidän täytyy lisätä toimia tällä puolella. Ja jossakin vaiheessa täytyy ryhtyä vankimpiin toimiin. Ei riitä, että paikalliset poliisit vaan siellä kyttäävät asioita. Ja mikäli parannusta ei tapahdu, silloin komission täytyy itse ottaa enemmän suoraa vastuuta. Tämä on meidän keskeinen vaatimuksemme. Sitten kysymys tilintarkastustuomioistuimen suuntaan. Katson, että tuomioistuimekin täytyy pikkuhiljaa ryhtyä reagoimaan. Kaikki ne myönteiset asiat, jotka meille on sanottu, eivät riitä niin kauan kuin ne maakohtaisia kertomuksia, joissa keskitytään tiettyihin ongelmaohjelmiin. Niin kauan emme pysty pureutumaan perusongelmiin. Tämä on peruskysymys vastuuvapausmenettelyn yhteydessä. Tämän haluaisin tähän kytkeä mukaan. Hyvät naiset ja herrat, periaatteessa nyt on tullut selväksi, että meidän kritiikkimme ydin kohdistuu siihen, että EUn varoja on käytetty leväperäisesti hyväksi joissakin jäsenvaltioissa. Jaettu hallinto ei sinänsä vielä liity tarkastusten tasoon. Ei siis täs, ei sitä voi selittää. Jotkut sanovat, että kun tämä on eurooppalaista rahaa, niin ei sillä ole nyt sitten väliä, miten sitä käytetään. Tällaista ei tulevaisuudessa pidä enää sallia. Siksi, hyvät naiset ja herrat, me katsomme, että maatalous- ja aluepolitiikan puolelle haluamme ilmoittaa varaumamme. Jaettu hallinto. Tämä pätee tähän. Mietinnössäni totesin myöskin, että näihin varamiin pitäisi hyvin voimakkaammin reagoida myöskin jäsenvaltioiden tasolta. Tietystikin komissio on perussopimusten vaalia, ja mikäli annamme komissiolle keltaisen kortin, niin tämä on oikeastaan sama kuin anta, antaisimme tumman oranssin kortin jäsenvaltiolle. Tämä tarkoittaa samaa. Tätä me tarkoitamme tällä keltaisella kortilla komissiolle. Nyt ei ole vielä riittävästi reagoitu näihin kysymyksiin eikä puhuttu niistä. Toivottavasti nyt tämä varoitus, varoituskortit otetaan vakavasti huomioon. Loppujen lopuksi voimme sanoa kyllä tai ei. Voimme joko sytyttää atomipommin taikka sitten olla sytyttämättä sitä. Mikäli vastuuvapaus annetaan, silloin mitä tapahtuu? Juuri kun vaalikausi on lopussa, niin kuka sitten enää seuraavalla vaalikaudella enää välittää siitä, mitä täällä tänään puhutaan? Tämä on meidän omakin velvollisuutemme Euroopan parlamentissa pohtia, mitä me teemme ja miten me pääsemme, mihin me pääsemme näiden varaumien kautta, jotta loppujen lopuksi sitten tulokseen päästään. Ennen kuin luovun toivosta, niin totesin, että toivollakin on useita nyansseja. Sitoumusten vero, sitomukset ja maksu, määrähät erikseen ja sitten virhetaso ja muuta. Miten, miksi emme voi käsitellä näitä erillisinä? Komission pääosasto ei myöskään aina anna kaiken kattavaa luotettavuutta koskevaa lausuntoa. Joskus komissio itsekin puhuu sen puolesta, pitäisi asettaa varaumia. Mitä tämä sitten tarkoittaa? onko varat käytetty oikeisiin tarkoituksiin vai ei, näin voi ainakin olettaa, lukunottamatta niitä ohjelmia, jotka komissio itse asettaa varaumien alaiseksi. Näinkö? Näillä välineillä emme pysty vielä toimimaan. Tietylle poliittiselle osa alueelle me vo- meidän täytyy voida asettaa varaumia. Haluaisin täsmentää vielä. Katson, että on täysin legitiimiä että meidän kommentteihin ja varamiimme myöskin reagoidaan. On legitiimiä tätä odottaa. Älkää nyt ymmärtääkö väärin. Voi olla hyväkin asia, että annamme vastuuvapauden. On ollut huhuja sen suhteen, että emme anna vastuuvapautta tai lykkäämme sitä. Minun mielestäni on hyvä, että vastuuvapaus annetaan, mutta mikäli vastuuvapaus annetaan, mikä haluamme sen antaa, sitten haluamme esitelmän varamamme ja haluamme varmistaa, että me ja kaikki muutkin osapuolet ottavat vakavammin vastuunsa. Tämä on asia, jonka Euroopan parlamentti täytyy sallia. Nyt ilomielen kuulisin muiden poliittisten ryhmien kollegoiden kommentteja myöskin sitä, mitä komissiolla on sydämellään. Okei, okay, thank you. Ja, vielen Dank. No niin, kiitos, kiitos äh, esittelijälle ja nyt sitten puheenvuoro komission jäsenelle. Minä en tässä pidä mitään alustusta. Olkaa hyvä. Uh, thank you, Mr. Chairman. I thank... Kiitos uh, puheenjohtaja. Kiitän esittelijää hänen alustuksestaan. Arvon jäsenet, haluaisin ensin painottaa hyvin selkeästi sitä, että komissio on hyvin pitkälti samaa mieltä näistä huolenaiheista, jotka esittelijä on todennut esittel- mietinnössään vuoden 2012 vastuuvapaudesta. Komissio on sitä mieltä kuitenkin, että huolimatta kaikista niistä pyrkimyksistä toimeenpanna kaikki, tehtävä, kaikki toimenpiteet, niin siitä huolimatta virhe marginaali ei ole laskenut niin paljon kuin olisimme halunneet. Me olemme pyrkineet toimeenpanemaan huomattavan määrän tilintarkastustuomioistuimen suosituksia. Mutta virhe kiintiö on kuitenkin vielä korkea ja vaatii edelleen parannusta. Miksi tilanne on tällainen liittyen vuoden 2012 talousarviovuoteen. En nyt lähde uudelleen viittaamaan eh, tilintarkastustyömiistuimen metodologian muutoksiin, vaan haluaisin painottaa, että suurin osa näistä virhemääristä eh, johtuvat jäsenvaltioista, eh, joissa, niin silloin kun on ollut kysymys ohjelmista, jossa on jaettu hallinta eihän tässä näitä subsidiarisuudessa ole kysymys ainoastaan siitä, että on valta toimia parhaalla mahdollisella tavalla vaan se merkitsee yhtä lailla myös sitä, että silloin kantaa myös täysin kaikki ne vastuut, jotka liittyvät näihin päätöksiin ja toimiin. Tämä sanotaan hyvin selkeästi artiklassa 317 perustamissopimuksessa samoin kuin varanhoitoasetuksessa. Siksi komission mielestä se, että annetaan keltainen kortti komissiolle – poliittisin varauksin, kuten esittelijä ehdottaa, on vähän sama kuin annettaisiin keltainen kortti tuomarille ja ohitettaisiin pelaajat, jotka eivät ole noudattaneet pelin sääntöjä. Tästä syystä minähän jo selitin esittelijälle, että se poliittinen varauma, jota hän esittää 70 prosenttiin budjetista maatalous- ja aluepolitiikat, ei, tällä tavalla ei saavuteta sitä tavoitetta, jonka hän haluaisi päinvastoin. Se kyseenalaistaa viranomaiset ja komission koko legitiimiyden, samoin kuin kaikkien taloudellisten toimijoiden, ja sitten pelastaa ne, joiden tässä nyt ensisijassa pitäisi parantaa äh, ponnisteluitaan vähentääkseen virhemääriä. Nyt siihen tähän äh, itse mietintöluonnokseen ja sitä, millä tavalla komission pitäisi toimia näissä asioissa, jotka on identifiointu. Mitä tulee tähän uuteen tilintarkastusstrategiaan, niin voi nyt jo sanoa, että se esitellään yksityiskohtaisesti seuraavan vastuuvapauden myöntämisen yhteydessä, kuten mietinnössä vaatitaan. Vuodesta 2009 lähtien rakennerahastot ovat, ovat äh, antaneet hyvin paljon voimavaroja sille, että tehdään yhteistyötä kansallisten tilintarkastusviranomaisten kanssa. Vuoden 2013 mennessä, loppuun mennessä 47 äh, alueellista rahastoa ja 85 sosiaalirahastoa on saatu mukaan tähän ja tällä tavalla sitten katettu hyvin suuri osa budjetista. Nyt nämä pääosastot rakentavat uutta tilintarkastusstrategiaansa tämän saadun kokemuksen perusteella ja samalla ne pystyvät helpommin myös identifioimaan riskit ja heikkoudet, jotka on löydetty näistä jäsenvaltioista tai kyseenomaisista alueista vuosi toisensa jälkeen. Korkean riskin profiili myös käynnistää tällaiset ennaltaehkäisevät toimet. Komissio noudattaa myös suosituksia näitä tarkistuksia pistekokkoemaisesti. Ja se, että tätä ei ole vielä otettu käyttöön kohesiopolitiikassa, tulee, tämä tullaan ottamaan käyttöön ja tämä tulee, tullaan tekemään hyvin avoimien kriteerien pohjalta. Nämä varainhoitoa koskevat tai oikaisut tullaan tekemään seuraavan mietintöön mennessä. Komissio tutkii, millä tavalla vahvistaa tätä informaatiota, joka äh, olemme julkaisseet vuosittaisessa toimintakertomuksessa niin, että siellä olisi relevanttia informaatiota liittyen näiden riskianalyysien käyttöön ja siihen, millä tavalla jäsenvaltioiden tilintarkastusraportteja on tutkittu äh, komission valvontamenettelyssä. Komissio on myös samaa mieltä siitä, että äh, tämän äh, varmistusmenettelyn ei tule ylittää kahta vuotta. Meidän tulee toimia nopeasti näissä menettelyissä ja komissio tulee tekemään kaikkensa, jotta kykenemme saavuttamaan tämän tavoitteen. Mitä tulee näihin ongelmiin, joita on todettu Portugalissa ja Ranskassa, jotka on otettu esiin myös tässä mietintöluonnoksessa liittyen maataloussektoriin. Toimintasuunnitelma Portugalia koskien on viety nyt päätökseen ja sen vaikutuksia tullaan arvioimaan siinä vaiheessa, kun saamme informaatiot vuodelta 2013. Ja Ranskan osalla on laadittu kattava toimintasuunnitelma ja se tulee vaatimaan hyvin paljon työtä Ranskan viranomaisilta tulevina vuosina niin, että he voivat ajantasaistaa omia järjestelmiänsä, tilatukijärjestelmäänsä, jotta voidaan varmistaa se, että, että niiden tavoitteet ovat ajantasaiset me uskomme myös, että kansallisten valvontaviranomaisten vastuullistaminen näiden ilmoitusten kautta on, tulee johtamaan parempaan jäsenvaltioiden vastuullisuuteen. Ja komissio on myös sitoutunut siihen, että tuemme ja edistämme vapaaehtoisten kansallisten ilmoitusten tekemistä. Ja meillä on myös työryhmä, joka tulee käsittelemään tätä asiaa tulevina viikkoina. Komissio on ottanut myös käyttöön uuden järjestelmän, joka perustuu lisäarvoihin silloin, koska EU toimii ja koska se tuo lisäarvoa kansalaisille ja yrityksille. Tässä arvioidaan erilaisia toimintaindikaattoreita yhdessä lainsäätäjien kanssa uuden monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä. Mitä tulee sitten omiin varoihin, niin haluaisin muistuttaa tästä kunnianhimoisesta toimintasuunnitelmasta, jonka avulla pyritään taistelemaan äh, veropetoksia ja veronkiertoa vastaan. Komissio on tehnyt äh, direktiiviehdotuksen myös äh, tästä EUn taloudellisten etujen vastaisesta toiminnasta ja neuvosto on hyväksynyt uuden nopean reaktion mekanismin vuonna 2013, joka antaa mahdollisuuden puuttua tällaisiin karusellipetoksiin, joita aina silloin tällöin ilmenee jäsenvaltioissa. Mitä tulee näiden varauksien siirtämiseen bruttokansantulon kohdalla, toiminta on myös tehostunut. Kesäkuussa komissio hyväksyi tiedonannon EUn strategiasta, millä tavalla taistellaan savukkeiden salakuljetusta vastaan, ja tämä toimintaohjelma on nyt täytäntöönpanon alaisena. Olen samaa mieltä esittelijän huolenaiheesta siitä, että meidän on läheisesti seurattava maksamattomia määrärahoja jotka liittyvät eh, eh, ennakkorahoitukseen. Ja tätä kautta me pystymme parantamaan ongelmien identifiointeja ja komissio tulee käyttämään tätä välinettä eh, tarkemmin. Hyvät naiset ja herrat, nämä toimenpiteet, mitä tässä esittelin, tulen ottamaan mukaan tähän kirjeeseen, joka tulee teidän valiokuntaanne muutaman päivän sisällä. Ja ne osoittavat komission vahvan sitoumuksen siihen, että se haluaa kantaa vastuunsa ja oikeuttaa myös sen, miksi poliittisten varauksien konsepti ei ole sopiva tässä vastuuvapausmenettelyssä. Minä uskon, että tämä keskustelu ja se kirje, jonka te tulette saamaan tässä lähipäivänä, tulee tukemaan hedelmällisiä johtopäätöksiä tässä vastuuvapausmenettelyssä. Uh, Kiitos siitä, että tulitte tänne, annoitte lausunnon. Ennen kuin aloitan keskustelun, niin haluaisin kysyä, ketkä kollegat haluavat puheenvuoron niin, että voin jakaa puheajat. Because we have 20 minutes. Meillä on nimittäin 20 minuuttia enää aikaa. Eli kahden minuutin puheajat sitten. okay, four. Okay. Three minutes speaking time. Who... Kolme minuuttia puheaikaa. Erik Huon. Yeah, uh, thank you, Can I... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komission jäsentä ja esittelijää heidän puheenvuoroistaan. Kuulimme jo, että virhetaso oli noussut 4,8 prosenttiin. Olen esittelen kanssa samaa mieltä siitä, että luku on edelleenkin liian korkea, vaikkakin kor- komissio on esittänyt syitä siihen, miksi luku on noussut. Nyt kun menetelmä on muutettu, tämä on ilmeinen syy. Mutta myöskin kiinteämääräiset oikaisuut ovat myöskin vaikuttaneet kuvaan. Nyt ohjelmakausi on päättymässä ja hyvin paljon hankkeita on esitetty ja maksuja täytyy suorittaa vielä ennen ohjelmakauden loppua. Kyse myöskin jäsenvaltioiden suorituksesta. Tämä on erittäin avainkysymyksessä, erittäin tärkeä avainkysymys. Olen tästä esittelen kanssa samaa mieltä ja pitkälti tuen myöskin esittelen näkemystä puuttua enemmän jäsenvaltioiden suoritukseen ja enemmän pitäisi keskittyä ongelmallisiin jäsenvaltioihin tulevassa. Olen tästä täysin samaa mieltä. Seikka, joista halusin puhua teidän kanssanne, on lähinnä ajatus esittää poliittisia varaumia, niin kuin esittelijä totesi ja komissiokin ne mainitsi puheenvuorossaan. Sosialistien demokraattien ryhmän nimissä totesi, että meillä on pieni ongelma tämän suhteen. Tämä on ensimmäinen kerta, kun tällaista ehdotetaan tai käytetään. Me katsomme, että tämä miltei johtaisi siihen, että vastuuvapaus lykkäytyisi vuoden loppuun ja lisäksi tässä todellinen kohde jää pääsee niin kuin koira veräjästä, eli maat, jotka eivät tee työtään kunnolla. Täällä viitattiin jo väärin parkkeerattuihin autoihin esimerkinomaisesti. Ehdotettiin jotenkin parannuksia myöskin vuoden 2014-2020 ohjelman kautta varten. Tämä ei mahdollista sitä, että meillä olisi vielä aikaa nähdä, ovatko nämä parannukset todellakin vaikuttaneet tilanteeseen myönteisesti. toimet ja täytäntöpanosäädökset, delegoit säädökset eivät ole vielä johtaneet näkyvään tulokseen hankkeiden ja ohjelmien osalta. Tulokset saadaan vasta loppuvuodesta, siksi meillä ei ole riittävästi aikaa nähdä, onko parannuksia käytännössä saatu aikaan ja edistystä tapahtunut, mitä halusimme. Toinen seikka, josta ei myöskään pidä syyttää uutta komissiota vuoden 2012 talousarvion osalta, tai uutta komissiota ei pitäisi syyttää vuoden 2012 talousarviosta. Heidän pitäisi pikemminkin pystyä ottamaan vastuun vain uusista ohjelmista, poliittista varamista, kun on kyse. Meidän täytyy esittää jäsenvaltioille virallisia pyyntöjä tintarkostustuomioistuminen niin ikään myöskin komissiolle niin, että otettaisiin esiin tiettyjä seikkoja, joiden osalta edistystä tarvittaisiin tulevaisuudessa. Voimme puhua siitä, mitä kaikkea tähän kuuluisi mukaan kun esimerkiksi valvonta, tilin tarkastus, toimet joissakin heikommissa jäsenvaltioissa, kenties voitaisiin laatia toimintasuunnitelma kaikkien ongelmasimpia jäsenvaltioita ja alueita varten, ja myöskin netto-oikaisujärjestelmät ja tilien tarkastus ja selvitys maatalouden puolella, ja uudet mekanismit ja toimet, niiden osa tarvitaan parempaa valvontaa ja lisäksi tarvitaan riskiarviointikertomuksia päätän puheenvuoron ihan kohta puheenjohtaja. Totesin tässä vaiheessa meidän pitäisi pikemminkin antaa vastuunvapaus, mutta esitettäisiin samassa yhteydessä sitten erityisiä vaatimuksia, joiden suhteen edistystä täytyy saada tulossa raikaan. Ines. Kiitoksia sitten Ines Ajana Sender. Sí, gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Tuen sitä ensinnäkin, mitä herra Vogon sanoi ja pyytäisin valiokunnalta ja puheenjohtajalta siis, että te pyytäisitte oikeusyksiköltä kantaa näistä varauksista, niiden ulottuvuudesta komissio keksii tällaisia keinoja, mutta vastuuvapauskysymyksessä pitäisi nyt voidaan sanoa kyllä tai ei. Minä haluaisin, että saisimme tiettyä varmuutta siitä, että ei käy niin kuin aikais, niin kuin köytävillä sanotaan, että tällä olisi minkälaista juridista vaikutusta tästä selvennys. Ja sitten olen todella turhautunut, niin kuin herra Piperkin, hän, tehän puhuitte. Niin, mehän puhuimme aikanaan siitä, että on tiettyjä varauksia – tai keskey, ohjelmia keskeytyksiä jopa. Ja sitten huomaankin, että Saksassa, hänen, hänen maassaan, niin kuin te sanoitte, mutta mietinnössä ei puhuta mitään näistä tapauksista. Sitten täällä sanotte, että pahoittele sitä, että mietinnössä on varauksia ja sitten on nämä normat kohdat Espanja, Italia, iso kuningaskunta. Sitten sanotaan, että on tyytyväinen siitä, että tiukasti sovelletaan näitä keskeytyksiä ja sitten maksukeskeytyksiä myös piste, piste, piste. Eikä kerrotakaan kuka missä maassa näitä keskeytyksiä on tapahtunut. Minä nyt toivoisin, koska Espanjan kansalaiset, me olemme niin kyllästyneitä, että on tällainen kaksoismittatikko ja tällaista tekopyytä näissä asioissa, joten herra Piper, käyttäkää nyt tätä samaa mittatikkua. Sitten sama koskee tuloja kuin mitä tulee tuloihin ja arvonlisäveroon, niin Saksan ja Espanjan välillä tämä on 10 miljardia Saksaa vastaan. No, no Alvin kohdalla. Täällähän nyt sanotaan sen itse. Minä luin sen juuri täältä. Te olette sen tänne kirjoittaneet. Minä katsoin sen kyllä täältä ja luin. Koska te sanoitte, sanoitte aikananne, että alv otetaan mukaan, enkä huomaakaan, että se on täällä. Kertokaa minulle, missä se on, koska ei sitä kyllä täältä löydy. Espanja, on siis kuningasvalta Belgia, jopa Suomi Meillä on oikeus olla täällä mukana, mutta varauksista puuttuu kyllä selvästi, mutta sitten kun on kaksi ainoaa keskeyttä ohjelmaa 2012 eh, joulukuulta, ne olivat Saksa, Saksan kohdalla ja niistä ei sanota ollenkaan, pankaa nyt sekin tänne, koska minun äänestäjäni ovat kyllästyneitä ja tietenkään en hyväksy sitä, että saksalainen esittelijä puhuu kaikkien muiden rehe- rehellisyydestä ja nyt olen muuten naimissa yhden saksalaisen kanssa joten ei ollenkaan pidä miten sovella tällaista kaksoismitatikkoa. Samoin herra Smetsem, että puhuitte Komissio ei tässä ole mikään erotuomari, koska pelihän tässä tarvitaan, koska pelaajat olettavat, että heillä on hyvä treenari eikä erotuomari. Me toivomme, että olisi tällainen valmentaja, sitä on kysymys, eikä pitäisi korostaa sitä, että ongelma kuuluu jäsenvaltiolle te olette enemmän vastuussa kuin kukaan, koska mehän pyrimme siihen, että komissio suorittaa tehtävänsä ja hoitaa aloitteensa, eikä vain totea, että se, jotka asiat huonosti hoitavat, ovat aina joku muu taho. Kiitokset ja sitten kollega Pana Jotava. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин комисар, на първо място бих искал да поздравя доклад. Komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, haluaisin ensinnäkin onnitella esittelijää hänen tekemästään työstä ja hänen puheenvuorostaan. Valitettavaa kyllä. Maatalouspolitiikka ja kohesiopolitiikka ovat edelleenkin murheenkryyni. Sillä on edelleenkin virheitä Esimerkiksi se on kun on kyse julkisista hankinnoista, niin ikään. Hienoa, että komissio nyt on ehdottanut tiukempia seuraamuksia niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka tekevät näitä virheitä jatkuvasti. Komissio, komission jäsen Genetalle seuraava kysymys. Katsotteko te, että seuraamuksia koskevat säännöt antavat, tuot mukanaan tuloksia Onko ennaltaehkäisyä saatu aikaan? Onko nyt jäsenvaltioiden tasolla enemmän kurinalaisuutta? Ovatko jäsenvaltiot valmiita tekemään näitä oikaisuja silloin, kun yhteisön varan käytetty väärin hyväksi? Ja mitä mieltä te olette siitä ehdotuksesta, joka on mukana Piiperin ehdotuksessa, että annettaisiin tällaisia lausumia tai erityiskertomuksia, erityisraportteja niiden maiden osalta, jotka tekevät kaikkein eniten virheitä. Mitä mieltä olette tästä? Ja kolmas kysymys vielä. Eräs huomio oli mukana esittelijän mietinnössä kohdassa 210. Siinä viitataan arvoisa Kiitos eh, Jan Mulder. Thank you, Chair. Eh, Mitä liberaaleihin tulee, meidän täytyy vieläkin määritellä kantamme. Me olemme puhuneet tästä paljon. Pääongelmana on että 19 vuoden ajan komissio ei ole saanut myönteistä tarkastuslausumaa tilintarkastustuomioistuimelta EU:ssa, paitsi yhtenä vuonna Parlamentti on muutoin aina antanut vastuuvapauden komissiolle. Olemme uskoneet siihen. Ongelmana on ollut se, että tilanne ei vain tästä parane. Miten voimme sanoa ihmisille, että joka vuosi annamme vastuuvapauden ja mm, nielaisemme kaikki lupaukset, joita on tehty ja tulokset eivät kuitenkaan ole sitä, mitä uskoimme ja toivoimme tai meillä annettiin ymmärtää. Joten perusongelma tässä on, mitä tulee sitten komission vertaamista erotuomarin ja valkoiseen keltaisen kortin. Pelaajahan pitäisi olla tämä keltainen kortti. No mukava vertaus, mutta perusopimuksen mukaisesti komissio kuitenkin on vastuussa. Ja ainoa keltainen kortti, joka parlamentti antaa, on komissiolle eikä jäsenvaltioilla, Jos sopimus olisi erilainen, perusopimus olisi erilainen, silloin komissio olisi oikeassa, mutta näin ei ole. Myönnän täysin, että ongelma kuuluu jäsenvaltioille ja tämän takia olen sitä mieltä, että tämä on innovatiivinen ajatus siitä, että, jonka esittelijä sai aikaan näistä varaumista. Mielestäni minulla on sellainen vaikutelma, että komissio on kyllä todella tätä vastaan. He miettivät, miten tällaista voidaan hyväksyä, koska se tarkoittaa sitä, että 70 prosenttia budjetista ei saisi vastuuvapautta. Todennäköisesti siitä olisi hyötyä, jos komissio kertoisi meille kirjallisesti, mikä on ongelmana varaumien kohdalla ja voisivatko aivan erityisesti selittää, miksi komissio itse, miksi se voi saa käsitellä varaumia. Komissiohan on sitä mieltä, että parlamentti ei voi tällaista valinta käyttää. Se ei ole minulle selvää, miksi näin on. Jos voisimme saada muistion kirjallisen selityksen komissiolta, miksi vastustatte periaatteessa varaumia, jos voitte selittää samanaikaisesti, miksi teistä on mahdollista. Komissio kuitenkin käyttää tätä järjestelmää silloin, kun se parhaaksi näkevät. Kiitokset näistä kollegoiden puheenvuoroista ja kiitokset, että piditte kiinni ajasta. Ja nyt pyytäisin komissiota lyhykäisesti vastaamaan näihin kysymyksiin. Well, first, uh, uh... Ensin vastaan tähän viimeiseen kysymykseen herra Mylderiltä. Tietysti me olemme valmiit esittämään kirjallisessa muodossa argumenttimme ja mainitsinkin tämän kirjeen, jonka tulemme lähettämään parlamentille ja uskon, että tämäkin, tässäkin osa voimme selittää, miksi poliittiset varaumat eivät ole oikea väline Mielestäni täytyy myös ymmärtää asian niin, että varaumat, joita komission pääosasta tekevät, ne ovat hallinnointivälineitä, jotka itse asiassa tarkoittavat sitä, että pääosasto, joka on vastuussa, joutuu ryhtymään toimiin parantaakseen tilannetta jollakin tietyllä alueella, ottaen huomioon monivuotisen luonteen valvonnassa jota harjoitamme. Ja mitä tulee kokonaistilanteeseen, kuten te sanoitte, minä haluaisin, että te jälleen kerran tarkastelette lukuja ja jos vertaatte vuosia toisiinsa, jos otetaan keskiarvo 2009-2012 kaudelta, niin virheiden kohdalla tullaan 3,9 3,925 on keskiarvo. Ja sitten tänä vuonna kuitenkin komissio otti rahoituksia ja korjauksia kahden prosentin edestä, samoin perintöjä kokonaisbudjetista, joten Ettekö nyt ole sitä mieltä, että tämä osoittaa erittäin korkean tasoista tuloksellisuutta ja toiminnan tasoa komissiossa, kun se suojelee EUn talousarviota? Joten minä nyt haluaisin, että otetaan tämä huomioon, kun arvioidaan sitä, mitä komissio tekee. Ja aivan erityisesti viimeinen vuosi, jolloin rahoitusten korjauksien määrä huomattavasti lisäsi ja perintöjen määrä lisäsi, lisääntyi. Ja argumentti, jota käytettiin, että jotkut näistä liittyvät vuoteen 2000-2006 tai näihin vuosiin, eivätkä ne heijastele tilannetta 2012 vuonna. En ole tästä samaa mieltä tästä argumentista, koska tämähän osoittaa, ja Valtasverkin täällä mainitsi, että monivuotisessa valvontajärjestelmässä on kapasiteetti, se pystyy tarttumaan näihin ongelmiin ja on varsin todennäköistä, että jos ongelma ilmeni 2012, niin silloin se löydettiin 2013 tai 2014 2015 tämän monivuotisen kontrollijärjestelmän kautta. Näin monivuotinen valvonta toimii ja luonnollisesti on sääli, että perussopimusten mukaisesti tilintarkastustuomioistuin tekee tarkistuksen tilintarkistuksensa vuosittaisten mm, maksujen pohjalta eikä ota täysin huomioon tätä monivuotista luonnetta kontrollitoiminnassa, perinnöissä ja rahoituskorjausjärjestelmässä. Sitten Rova Ajala Sender puhui valmentajista, kuka tämä valmentaja nyt se tässä on. Ja me yritämme olla hyvä valmentaja jäsenvaltioillemme, kun annamme koulutusta, treenimahdollisuuksia, voidaan vaihtaa parhaimpia käytäntöjä. Herra Rybi mainitsi aikaisemmassa keskustelussa, että valmistella pitäisi olla tärkeä rooli. Minun täytyy sanoa, että me investoimme kyllä varsin paljon tähän koulutuspuolen jäsenvaltioissa. Ja jos teitä vain kiinnostaa, niin voisin kyllä pyytää osastoa antamaan teille selostuksen tiivistelmän koulutustoimista, komission komissio harjoittaa. Ja sitten mitä tulee uusiin, uuteen rahoituskehykseen, nyt meillä on sellainen tilanne, että meidän täytyy investoida vielä enemmän koulutukseen johtuen uusista, johtuen uusista säännöistä ja komissio on ihan valmis tähän ryhtymäänkin ja varmistamaan, että ne, jotka ovat vastuussa jäsenvaltiossa, saavat kunnon koulutuksen ja tietävät, mitä heidän pitää tehdä, kun täytäntöön pannaan uusia sääntöjä. Sitten palaan takaisin konkreettisiin kysymyksiin, joita esittelijä otti esille – miten tiivistään tilintarkistustoimia tuensaajien kohdalla niin sanottuissa ongelma jäsenvaltioissa. Voin kertoa teille, että tilintarkastusstrategia, jota yksikkömme valmistelee juuri nyt, perustuu riskiin riskistrategiaan, ja tämä tarkoittaa sitä, että ne jäsenvaltiot, jotka ovat osoittaneet, että ne pärjäävät huonoiten, niin ne alistetaan suuremmalle valvonnalle kuin taas ne maat, joilla ongelmia ei ole niinkään ollut. Ja tämäkin koskee tarkistuksia tuen saajatasolla Tätä jo harjoitetaan jollakin alueella, mutta tarkoituksena laajentaa tätä toimintamuotoa vielä enemmän. Mitä tulee sitten projektien korvaamiseen, niin kuin te sanoitte, tiedätte aivan hyvin, että uusi asetus ei mahdollista sitä, että korvataan taannehtivasti joku hanke. Se on tämän uuden asetuksen hyöty. Mutta samanaikaisesti sama asetus, joka hyväksyttiin ihan hiljattain niin antaa sen mahdollisuuden, korva, että korvataan vääriä projekteja uudella hankkeella, jos virheet on löydetty jäsenvaltiossa itsessään tai jäsenvaltio hyväksyi komission toiminnan, mutta se löytyy tätä säännöstä. Te olette aluepoliittisessa komiteassa jäsenenä. Tekin äänestitte tämän säännön puolesta, joten on minun on vaikea kyllä tässä nyt ymmärtää, Miksi sitten yhtäkkiä voidaan muuttaa sääntöjä, vaikka se hyväksyttiin ihan muutama viikko tai pari kuukautta sitten? Joten sama voitaisiin sanoa maataloudessa toteutettavista seuraamuksista. Ihan mielelläni mitään rangaistuksia toteutamme, mutta sovitaan nyt kuitenkin, että parlamentissa yhdessä muunlaisen kanssa näin pitäisi olla meidän täytyy pitää kiinni säännöistä, joita meillä on, ja toteuttaa niitä perustavanlaatuisella tavalla kattavasti. Ja joissakin kohtiin mietinnössä, missä te kyseenalaistatte lainsäädäntöpäätöksiä, joita hiljattain on tehty, niin minun on kyllä vaikea tätä ymmärtää. Tosi vaikeaa. Mutta niin kuin minä sanoin, ja niin kuin johdannostonakin sanoin, sääntöjen rajoissa, jotka ovat voimassa, lainsäädännön rajoissa, on kyse sitten vanhasta tai uudesta lainsäädännöstä, jota on tulossa vielä, niin me olemme valmiita mahdollisimman tiukasti noudattamaan lainsäädäntöä, mutta me emme voi mennä pidemmälle kuin lainsäädännössä määrätään ja tämä on minulle ihan selvä juttu. Ja vielä lopuksi. Nämä toimet, jotka mainitsin, johdantopuheenvuorossa, niin, niin voitte huomata, näette siitä, että olemme valmiita täyteen yhteistyöhön tämän valiokunnan kanssa, jotta todellakin vaikutettaisiin siihen, että voidaan parantaa EUn, EUn varainhoitoa. Ja haluaisinkin kehottaa tätä valiokuntaa ja koko parlamenttia yleensäkin miettimään tätä lähestymistapaa poliittisista varaumista, joita, jos, joka meidän mielestämme ei ole oikea tapa toimia. Kiitos komission jäsen. Nyt sitten lopuksi vielä kaksi minuuttia Markus Piiver. Ähm, zunächst mal der Kollegin Sender möchte ich doch sagen. Kiitos puheenjohtaja. On olemassa tällainen hakuohjelma, jossa valitaan Saksa, Germany, ja sitten etsitte sitä kautta. Minä löysin kolme se löysi kolme kohtaa sieltä. Eli minä lupaan teille jo, että te löydätte sieltä Saksan kohdalta kaikki vastaukset siihen, mitä te esititte. Eli jos me olemme ottaneet oman maamme liian vähän huomioon, niin olen pahoillani. Mutta löysin sen ihan näin vain hakumenettelyllä. Sitä paitsi täällä on mainittu lähes kaikki jäsenvaltiot. Jos te katsotte koko mietinnön lävitse, niin jokainen jäsenvaltio saa osuutensa. Ei mitään pelkoa siitä, että me jotenkin tässä puolueellisesti laatisimme mietintöjä. Sitten vielä kollegoiden reaktioihin. Hyvin pitkältihän se, mitä liberaaleihin tulee ja, ja minun omaan ryhmääni, niin aika lailla yhtämielisiä kritiikkiä kuulin SNDltä, mutta ei kuitenkaan välttämättä sisällöltä, jos nyt ymmärsin Derek Vuonini oikein, vaan lähinnäkin äh, tämän äh, poliittisen varauksen seuraamuksista. Eli muuten mitä tulee näihin vaatimuksiin, niin SND on yhtä mieltä kanssani, jos oikein ymmärsin. Ja kun sanoin, että minä olen valmis äh, myös määrittelemään, mitä näillä varauksilla tarkoitetaan, niin että silloin sitä tavallaan, että me linkittäisimme sen komission. Olette kyllä ihan oikeassa, herra komission jäsen, siinä, että ehkäpä tässä on asioita, joita voidaan ymmärtää väärin. Mutta jos te lukisitte tarkkaan tämän mietinnön, niin siinä lukee koko ajan, että me haluamme tukea komissiota toimivaltuuksin suhteessa jäsenvaltioihin. Eli tämäkin on otettu useaan otteeseen esiin. Eli kyllä me tiedämme, keitä nämä roistot tässä pelissä ovat. Määräaika, tarkistusten määräaika on aika tiukka ja kehottaisin kollegoita, kollegoita niitä tekemään. Mutta vielä yksi asia liittyen regivaliokuntaan. Kun te sanoitte, että, minun, että, että minä en olisi toiminut tässä oikein. No, regin kohdalla minä olen ollut usein eri mieltä kuin kollegat. Mutta tässä on nyt kysymys eri aiheesta ja miten me tähän suhtaudumme budjettivalvontavaliokuntana, eikä sellaisena, joka tästä hyötyy. Tähän jätän nyt puheenvuoroni ja kiitokset. Ja, vielen dank. Kiitos eh, esittelijälle ja kaikille, jotka ovat osallistuneet keskusteluihin. Myös eh, tilintarkastustuomioistuimen johtajalle Meillä on vielä muutamia asioita, jotka me tulemme saamaan kirjallisena. Kiitokset eh, komission jäsen Shemetalle lupauksesta siitä, että komissio vastaa kirjallisesti vielä asioihin. Päätän tämän kokouksen ja tavataan seuraavassa kokouksessa. Thank you very much.